Uh, so, ladies and gentlemen, can I uh, invite... No niin, hyvät naiset ja herrat. Jos käytte paikoillenne, niin voimme aloittaa aamuisen kuulemisen. Ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikki tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen, jonka aiheena on käyttöoikeussopimusten myöntäminen. Ja täällä on kollegani Philippe Juvin, joka on valiokunnan esittelijä käyttöoikeussopimusten osalta ja joka on vetänyt tätä tiimiä, joka järjesti kuulemisen. Täällä on myöskin asiantuntijoita, jotka sitten antavat lausuntoja tänään ja avaavat keskustelun. Paikalla on myöskin yleisön edustajia. Ikävä kyllä tämä sali ei ole yhtä suuri kuin olisimme halunneet, mutta siellä takana on vielä muutama paikka vapaa. Ja toivotan tervetulleeksi myöskin internetin kautta meitä kuuntelevat. Eli sanoisin asiantuntijoille, että nämä puheenvuorot nauhoitetaan arkistoihimme, eli voitte sitten vielä myöhemmin palata tarkastelemaan niitä. En tiedä, miten ne arkistoidaan, mutta kyllä ne jossakin säilytetään. Meillä on myöskin kuuntelusali vielä tuolla yläkerrassa. Sitten meillä on valmistelijoita. Meillähän on mietintö tekeillä valiokunnassa ja meillä on myöskin lausuntoja tulossa useista muista valiokunnista. Matkailuvaliokunnasta, oikeudellisten asioiden valiokunnasta, teollisuusvaliokunnasta ja kansainvälisen kaupan valiokunnasta ja työllisyysvaliokunnasta saamme lausunnot. Eli toivottavasti myöskin he ovat, he ovat paikalla. teillä pitäisi nyt olla siinä paketissa, jonka saitte tuolla ulkona, kopio kaikkien asiantuntijoidemme ansioluettelot, joten en nyt esittele heitä yksityiskohtaisemmin. Heillä on kullakin 10 minuuttia puheaikaa ja jaamme tämän kahteen osioon. Eli ensin käsittelemme määritelmiä ja välineitä, jotka liittyvät käyttöoikeussopimusten myöntämiseen. Ja sitten toinen osio käsittelee järjestelmän tyyppiä ja kevyt järjestelmäkö vai mitä markkinat tarvitsevat menettelyiden osalta, kun käyttöoikeussopimuksia tehdään. Esittelijä on määritellyt tarkkaan nämä kysymykset, joten pyytäisin, että hän avaa nyt tämän kuulemisen ottamalla esiin tärkeimmät tavoitteensa tämän kuulemisen osalta ja sitten aloitamme ensimmäisen osion ja esittelemme asiantuntijat. Eli Philippe Syvään, ole hyvä. Kiitoksia kaikille tervetuloa eh, tänne tilaisuuteen. Tässä on kuitenkin tiettyjä ongelmia. Kaikki ne tahot, jotka eh, halusivat osallistua, niin heidän joukossa jouduttiin eh, valitsemaan tiettyjä henkilöitä. Minä haluaisin tervehtiä erityisesti varjoesittelijöitä, jotka ovat paikalla. Ja Ramaron, joka on täällä tässä asiassa ja myöskin varjoesittelijänä. Tässä on hyvin tärkeä teksti edessämme, koska käyttöoikeussopimukset on sellainen teksti, että tämä tämän käyttöoikeuden määritteleminen on jo hyvin vaikeaa eri maissa tai erilaisissa. Ja kun me puhumme asiasta, niin meidän täytyy, täytyy tarkkaan miettiä, kuinka näitä termejä käytämme. Sitten on oikeuskäytäntöäkin olemassa hyvin paljon, joka joka kerta on korostanut sitä, kuinka tärkeää on, että säännöt olisivat samanlaiset kautta unionin. Tässä tekstissä on nyt kommentteja tullut. Toiset haluavat siitä sitovamman, toiset vähemmän sitovan, politiikkahan on hyvin vaikea laji. Ja tämänpäiväiset vieraamme kertovat meille, minkälaisia tapoja voitaisiin ottaa käyttöön, jotta parlamentti tekisi työnsä hyvin. Kiitos puheenjohtaja. Well, thank you very much, uh, Philip Juvin. Kiitoksia Juvin tästä selkeästä alustuksesta ja tietysti saatte lopuksi vielä uudelleen puheenvuoron. No niin, sitten aloitamme kuulemisen. Ja ensimmäisenä Michael Burnett, joka on kirjanpitäjä Britanniasta ja hänellä on vuosien kokemus konsultointi- ja neuvonantaja tehtävistä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuskysymyksissä. Ja nyt hän toimii Maastrichtissa. Siellä hän jatkaa tutkimusta tältä saralta. Hän on ollut kokouksissamme ennenkin, joten on ilo toivottaa hänet tervetulleeksi. Eli Mike Burnett, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Monsieur... Puheenjohtaja Chauvin, minä nyt puhun englantia, mutta Kunnioitan kuitenkin monikielistä toimielintä, joten puhun nyt aluksi ranskaa. Maastrichtissa käynnistimme tämän vuonna 1981 ja tarkoituksemme, tarkoituksemme oli edistää Euroopan integraatiota ja halusimme paremmin ymmärtää eurooppalaista politiikkaa ja kyseisen politiikan täytäntöönpanoa. Eli kiitoksia puheenjohtaja kutsusta tulla puhumaan valiokuntaan. Minulla on kalvoesitys, mutta en nyt puhu kalvojen mukaan, koska se on liian pitkä. Eli haluan nyt kertoa yleisesti tämän keskustelun puitteista ja ottamalla esiin peruskysymyksiä, joita valiokunta käsittelee. On kaksi asiaa, joista aloitan. Mitä tämä direktiivi ei koske? Se ei koske julkisviranomaisten vapautta päättää, miten ne järjestävät julkisia palveluita. Ja koko kirjo yhtäältä on edelleen mahdollinen. Ja direktiivissä ei ole kyse myöskään taloudellisista tai poliittisista päätöksistä sen suhteen, pitäisikö käyttäjien maksaa näistä julkisista palveluista vai pitäisikö ne maksaa verotuksen ulkopuolelta. Eli mikä on direktiivin ydin? Eli onko avoin ja kilpailukykyinen julkinen hankinta taattu parhaiten siten, että noudetaan menettelyitä, joista on jo sovittu, ja sitten ovatko käyttöoikeussopimukset kovin erilaisia julkisista sopimuksista. Tämänhetkinen lainsäädäntö toteaa, että ne ovat erilaisia käyttöoikeuksien ja julkisten hankintojen osalta noudatetaan erilaisia sääntöjä. Ja ilmeisesti niiden käyttöoikeuksien osalta on jotain hyvin erilaista. Ja seurauksena on sitten kaksi toisen tason kysymystä. Eli tarvitaanko ollenkaan käyttöoikeussopimusten osalta sääntelyä Euroopan tasolla? Ja mikäli tarvitaan, niin minkä tyyppistä sääntelyä tarvitaan? Kun päätämme, onko sääntely tarpeellista, täytyy miettiä kolme asiaa. Ensinnäkin, onko tämänhetkinen tilanne käyttöoikeussopimusten osalta tyydyttävä – No komissio on selkeästi todennut vaikutusten arvioinnissa, että näin ei ole. Soveltaminen on erilaista eri jäsenvaltioissa. Laillinen suoja ei ole riittävää, kuten valiokunnan jäsenet tietävät. Käyttöoikeussopimuksia ei ole katettu julkisten hankintojen direktiivillä, eli näihin kilpailuihin osallistuvat eivät voi hakea oikaisua. Ja oikeudellinen epävarmuus on tullut esille tuomioistuimessa. Esimerkiksi Helmut Müllerin tapaus, siihen liittyi suuri riski. Ja sitten sen jälkeiset tapahtumat, esimerkiksi tapaus, jossa puhuttiin rajallisesta riskistä. No onko sopimuksella merkitystä laajemmin Euroopassa? Eurooppa 2020-hankkeessa on kunnianhimoisia suunnitelmia – joilla luodaan sisämarkkinat luomalla Euroopan liikenne-, energia- ja digitaaliverkostot. Ja tämä hanke liippuu pitkälti julkisen yksityisen sektorin kumppanuudesta. Ja meille on tehty selväksi, että 60 prosenttia kaikista julkisen yksityisen sektorin kumppanuuksista voidaan katsoa käyttöoikeussopimukseksi. Eli nyt puhutaan asiasta, joka on tärkeää sisämarkkinoiden loppuun saattamiselle ja Eurooppa 2002-hankkeen tavoitteiden osalta. Ja valtavat summat, jotka liittyvät Eurooppa 2020-hankkeeseen, nehän on nyt puolitoista tai kaksi triljoonaa euroa. Niistä tulee valtavat kustannukset, mikäli ei taata sitä, että näissä prosesseissa saadaan vastinetta rahalle. Komissio puhui selkeästi siitä, että vaihtoehtona on esimerkiksi se, että oikeuskäytännöllä ratkotaan ongelmia, komissio käynnistää rikkomusmenettelyitä tai sitten tulkitaan lakia uudella tavalla, mutta nämä vaihtoehdot eivät toimisi. Eli nyt olemme tilanteessa, jossa on hyvin paljon korkean arvon sopimuksia, jotka eivät kuulu sekundarilainsäädännön piiriin, eikä mielestäni ole kunnolla arvioitu näitä vaihtoehtoja. Eli minkä tyyppistä sekundaarilainsäädäntöä sitten tarvittaisiin? Pitäisikö luoda uusi direktiivi, niin kuin tämä, jota nyt tänään käsitellään? Olisiko parempi, että otettaisiin näihin sopimuksiin uusia sääntöjä uuden direktiivin myötä? Näinhän ilmeisesti syksyllä ajatellaan, kun julkisten hankintojen direktiivi, direktiivin lisättiin uusia sääntöjä käyttöoikeuksien osalta. Vai pitäisikö näissä noudattaa samoja menettelyitä kuin julkisten sopimusten osalta? Tätähän komissio ei kunnolla harkinnut ja sulki sen pois julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta vuoden 2005 tiedonannossaan. Eli yhteenvetona se, että on erilliset menettelyt käyttöoikeussopimusten osalta, ovat perusteltuja vain, mikäli ajatellaan, että nämä käyttöoikeussopimukset ovat riittävän erilaisia julkisista sopimuksista. Jos nyt katsotaan näitä todisteita, voidaan nähdä hyvin paljon samankaltaisuuksia. Ne ovat kumpikin sopimuksia, joihin liittyy vastavuoroisia velvoitteita ja vielä täytyy soveltaa perussopimuksen periaatteita ja edelleen on saatava vastinetta rahalle. Eli on vahvat perusteet sen puolesta, että nämä ovat aika samantyyppiset. No jos katsotaan sitten, millä tavalla nämä ovat erilaiset sekä konsultaatiossa että muuallakin, niin ne, jotka haluavat perustella erilaisia rooleja. Heillä on ollut vaikea perustella sitä. Eli eri säännöt, eri vastuualueet taloudellisille toimijoille. Eli tällä tavalla voidaan perustella erilaiset sopimusehdot, mutta ei ehkä kuitenkaan erilaista sopimuksen myöntämismenettelyä. No onko maksu lähde ratkaiseva? Ei, koska voi olla käyttöoikeussopimuksia, jotka maksetaan esimerkiksi julkisista varoista. No, kilpailuvuoropuhelu antaa vapauden puhua kaikista seikoista, jotka liittyvät sopimuksiin. Ja neuvotteluprosessi tässä uudessa menettelyssä antaa vielä vapaammat kädet. No, rikkovatko nämä säännöt toissijaisuusperiaatetta? No ei sen enempää kuin mitkään muutkaan eurooppalaiset säännöt – tai julkisten, erityisesti julkisten hankintojen säännöt. No rikkovatko ne sitten pöytäkirjaa 26 sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta, eli rajoittavatko ne kansallisten viranomaisten vapautta järjestää palveluita haluamallaan tavalla? Eivät. Sen sijaan ne määrittelevät säännöt, joita sovelletaan sen jälkeen, kuin viranomainen on päättänyt, että käyttöoikeussopimus on oikea taloudellinen tapa hoitaa transaktio. Ja sitten, onko näistä erilaisista säännöistä haittaa laillisesti, mutta konsultoinnista kävi selväksi, että 35-45 prosenttia vastaajista riippuen kategoriasta tiesivät näistä suorista sopimusten myöntämisistä. Ja komissio teki selväksi, että Tähän liittyi suuria ongelmia, kun ajatellaan käytännön täytäntöönpanoa. Eli yhteenvetona se, että on eri säännöt käyttöoikeussopimuksille, on vaikea perustella. Ja todistustaakka, kun ajatellaan näitä yhdenkaltaisuuksia, on niiden taholla, jotka haluavat niitä perustella. Minä katson, että paras tapa puuttua tähän kysymykseen – jotka komissio on ottanut esille, on se, että nämä käyttöoikeussopimukset ja julkiset sopimukset myönnetään samalla tavalla. Minulla on hiukan kommentteja tämänhetkisestä direktiivistä, josta voimme sitten keskustella hetken kuluttua. Siellä oikeudellinen suoja ja avoimuus on taattu, mutta kuitenkin katsomme, että näiden sääntöjen yhdistäminen – käyttöoikeussopimusten ja julkisten sopimusten osalta olisi selkeästi paras tapa puuttua näihin kysymyksiin, jotka komissio on ottanut siis esille. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, well, thank you very much indeed, Mr. Manek, for... Kiitoksia näistä selkeistä sanoista. Ja tähän viittasitte tähän komission ehdotukseen, niin täällä on Jonas Sikowska, joka vetää komission tiimiä ja toivottavasti meillä on sitten mahdollisuus kuulla teitä myöhemmin. Yritämme jättää teille hiukan aikaa loppuvaiheessa. No niin, kiitoksia, että avasitte tämän keskustelun näin selkeällä ja suoralla tavalla. Nyt sitten seuraava puhuja, Rainer Plasman, joka on Euroopan julkispalveluiden työnantajien ja yritysten keskuksesta ja hän on täällä nyt paikalla ja hän saa 10 minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin aloittaa esitykseni sillä, että eh, minä olen tehnyt 13 vuotta yhteistyötä tästä asiasta Euroopan komission kanssa. Ja me olemme, me olemme pyrkineet avoimuuteen ja tasaveroisuuteen ja, ja olemme keskustelleet siitä, mitä me tarvi, tarvitsemme ja yhteistyö on ollut loistavaa. Ensimmäinen kriittinen kohta, jonka haluaisin tuoda etiin, esiin, on se, että tarvitaanko tällaista direktiiviä. Kun olemme katsomme, katsoneet tätä direktiivitekstiä, niin huomaamme, että tässä hyvin laaja soveltamisala. Ja koska se on niin laaja, niin vaikutusten arvioinnissa siihen asiaan olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. E, sitten haluaisin kehua komissiota. Komissiolla on erittäin vaikea ja laaja tehtävä, koska tässä on niin laaja alue kyseessä. Ja komissio on yrittänyt keksiä joustavan menettelytavan, joka olisi sopiva tähän asian monimutkaisuuteen nähden. Ja tämä on pääosin onnistunut, vaikka tietenkin asioita täytyy vielä korjata, mutta noin yleisesti ottaen komissio on asioita ratkaissut erittäin hyvin. Erästä asioista voidaan vielä keskustella, esimerkiksi kynnysarvoista ja mm, e, sopimusten pituuksista ja näin edelleen. Mitä me toivomme on, että nämä poikkeustapaukset olisivat sellaisia, että katsoisimme niitä vähän tarkemmin. Ja haluaisin sanoa myöskin, että nämä poikkeukset ovat eh, yleisesti eh, sellaisia, että niissä on erittäin hyvää tällaista vertikaalista lainsäädäntöä. Eh, siellä on mukana melkein kaikki mahdolliset tapaukset ja hyvin liittyen juuri näihin soveltamisasioihin. Mitä sitten voin kritisoida meidän puoleltamme on, on tämä määritelmä, koska tämä määritelmä, jota komissio ehdottaa, on erittäin laaja. Kaksi kriteeriä on tyypillistä näille käyttöoikeussopimuksille. Ensinnäkin eh, tämän hankinnan tekijä on aina vastuussa siitä, palvelusta, joka tällaisen sopimuksen kautta tulee käytettäväksi. Ja toinen on sitten se, että tässä on aina erityisoikeuksia, jotka liittyvät näihin käyttöoikeussopimuksiin ehm, näissä suhteissa. Hyvin monet yleishyödylliset palvelut ovat sellaisia, jotka kuuluisivat tähän piiriin – ja silloin ovat voimassa erityissäännöt ja perinteet, jotka on otettava huomioon ja siksi tässä asiassa on toimittava varovaisesti. Tästä soveltamisalaan tulee, niin Kölnissä, josta minä tulen, meillä on Kölnin kaupungin väli kanssa pyritty miettimään sitä, että mitkä sektorit kuuluisivat eh, tämän direktiivin piiriin eh, jakeluverkkoon, siis sähkön jakeluverkkoon, kaukolämpöverkko ja koko arvoketju, joka liittyy veden toimituksiin, jäte, jätehuolto, sitten satamat, lentokentät, myöskin kulttuuripalvelut ja koulutuspalvelut. Kukaan ei ehkä ole ajatellut, mutta myös siellä on sijaa käyttöoikeussopimuksille. sopimuksille pitää neuvotella ja tehdä päätöksiä, eh, jottei, eh, jotteivät nämä alat tule mukaan täysin valmistautumatta. Miten sitten tulee palvelusektoriin? Siitä komissio on jo eh, tehnyt omat rajoitukset direktiivitekstiin. Kuitenkin haluaisin sanoa, että oikeuskeinodirektiivin direktiivin säännöt sovitetaan tai niitä on soveltaa myös tähän, koska jo saattaa tulla myös riitoja tällaista markkinoiden avaamisesta. Se, mistä vielä olemme keskustelleet, on se, että miten tämä jakeluverkosto tähän liittyy. Esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa on samanlaisia epäilyksiä ollut asiassa. Jos jakeluverkot annetaan tällaisten käyttöoikeussopimusten piiriin, niin eh, silloin näillä yrityksillä ei ole mitään yhteyttä eh, asiakkaisiin eh, suoraan ja se on hyvin suuri ongelma molemmissa maissa. silloin on sellaisia markkinatoimijoita, markkinoilla, joihin, joihin liittyy ongelmia. Itävallassa ja Saksassa on hyvin monia kuntia, jotka ovat menettäneet verkon hallinnan itse, niin silloin tämä jakeluverkko ei olekaan enää minkään kunnallisen politiikan piirissä. Sitten sosiaalipalveluista. Niistä haluaisin viitata erääseen tutkimukseen, joka tehtiin Ruotsissa – Ruotsissa on eräitä aloja eh, sosiaalitoimessa avattu kilpailulle ja näitä asioita on tutkittu ja todettu, että hyvin vähän tämä on vaikuttanut hyvinvoinnin eh, kehittymiseen. Ja tällä hetkellä Ruotsissa on hyvin laajaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, että avattaisiinko sosiaalipalvelut kilpailulle. No sitten vesihuolto. Tästä kollegani puhuu myöhemmin lisää. Minun täytyy meidän puoleltamme sanoa, että meillä on erilainen näkemys kuin, kuin esimerkiksi Italiassa, jossa sanotaan, että vesi, vesitilanne se pitäisi avata kilpailulle, mutta Italian tilanne on vähän erilainen – pohjois- pohjoisissa maissa, mm, kuten Saksassa, Itävallassa, Irlannissa tai vielä pohjoisemmassa, ei haluta tällaisia markkinoita avata. Se olisi kansan joukossa hyvin epämieluisa hanke, koska sitä pidetään yleishyödyllisenä palveluna, joka on jäätävä julkisen vallan toimivaltaan. En voi nyt kaikkia asioita tästä direktiivistä ottaa esiin, mutta eräitä asioita vielä. Direktiivin myötä monet sektorit avautuvat kilpailulle ilman, että on lainsäädäntöön perustuvaa sääntelyä. Se johtaa siihen, eh, mitä on tapahtunut jätesektorilla eh, eräissä maissa. Siellä on tuomarit jouduttu ottamaan mukaan päätöksentekoon, koska hyvin paljon riitoja on ollut. Sitten energia sektorilla on havaittavissa negatiivisia eh, vaikutuksia, koska silloin tulee niin paljon toimijoita kentälle ja kenttä sirpaloituu. Uusien toimijoiden pitää tietenkin orientoitua itse markkinoilla. mikä on sitten itse ydin tässä direktiiviehdotuksessa on uskoakseni se, että komissio ehdottaa oikeuskeinodirektiivin käyttämistä sitovasti. Ja tämä tarkoittaa, että kolmas osapuoli voi milloin tahansa käyttää tuomioistuimen puoleen ja silloin tulee hyvin suuri juttu, ruuhka. Ja, ja Saksassa esimerkiksi yhtään sopimusta ei juuri voida tehdä ilman, että oikeuslaitos tähän joutuisi puuttumaan, joten tämä johtaa hyvin vaikeaan tilanteeseen. Tämä saattaisi johtaa siihen, että politiikan ensisijaisuus oikeuskäytäntöön asettuu kyseenalaiseksi. Direktiivi on meidän mielestämme sellainen asia, että siihen tarvitaan vielä parempia määritelmiä näistä käyttöoikeussopimuksista. Ja mitä tulee poikkeuksiin, niitä on mietittävä vielä tarkemmin. Meidän mielestämme koko vesiala pitäisi ottaa direktiivistä pois ja se pitäisi säännellä kansallisesti – Eh, koska eurooppalaisia eh, vesimarkkinoita ei ole ja eurooppalaisia käyttöoikeussopimusmarkkinoitakaan ei ole. Eh, sitten mm, koulutus, terveys, kulttuuri, nekin pitäisi jättää direktiivin ulkopuolelle. Oikeussuojakeinodirektiivi on, on myös otettava huomioon tässä. Sitten lähiliikenne, sen osalta olemme sitä mieltä, e, että nykyinen asetus 1317 eh, on sellainen, että siihen ei näissä neuvotteluissa puututtaisi. Minulla on sitten eräitä konkreettisimpia ehdotuksia, täytyy hyvin nopeasti tässä kiiruhtaa. Te voitte lukea ne täältä, mutta yhden asian kuitenkin haluaisin mainita, tämä in-house määritelmä. Komissio on tehnyt asiasta erittäin hyviä ehdotuksia, mutta tässä on kuitenkin yksi virhe. Ehkä, ehkä EU-tuomioistuin, se on tämä Tekal-tapaus, eli tässä on tämä 90 prosentin raja 90 prosentin raja, joka on sen asian ytimessä. Minä en ollenkaan, siis komissio on kertonut meille, että tämä palveludirektiivi, käyttöoikeussopimusdirektiivi eh, olisi hyödyllinen silloin, kun aiotaan ulkoistaa palveluja ja jokaisella sektorilla näin tätä voitaisiin soveltaa. Jos päästäisiin sopimukseen siitä, että tämä on päätarkoitus ja nimenomaan näissä in-house-asioissa ja poikkeusasioissa, niin se olisi hyödyllistä työtä parlamentillekin. Kiitoksia. 10 minuuttia 5 sekuntia. Well, I think we were a bit generous because I think panel started slightly late, so... No niin, tämä oli mielenkiintoista. Kiitoksia myöskin näistä kalvoista. Sitten Brigitte Simon Vänsistä. Se on erittäin hyvin tunnettu tällä saralla, eli te voitte nyt kertoa omista näkemyksistänne tästä asiasta 10 minuutin ajan. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvon edustajat, kiitos, että olen saanut kutsun osallistua tähän kuulemistilaisuuteen, jonka aihe on äärimmäisen tärkeä omassa puheenvuorossani haluan keskittyä tiettyihin tärkeisiin seikkoihin ja käsitellä niitä aiheita, jotka liittyvät tähän direktiiviehdotukseen. Totean, että aloite, jolla pyritään tunnustamaan käyttöoikeussopimusten erityispiirre on tietenkin tervetullut kehitys. Tämä direktiiviehdotus ei kuitenkaan vastaa tavoitettaan, ja useassakin kohdassa näin on. Se ei teoriassa eikä käytännössäkään vastaa sitä kevyttä lähestymistapaa, mikä on ilmoitettu. Kyse on käyttöoikeussopimusten toteutuksista silloin, kun muutoksia tapahtuu, niin ikään kyse on siitä, että julkisten hankintojen direktiivi on tässä oikeastaan vain kopioitu uuteen muotoon. Soveltamisala ja arvon ja käyttöoikeussopimuksen keston määritelmä on ongelmallinen. Ja sitten sitten muutosjärjestelmä täytyy myös muistaa. Soveltamisalassa on suuri ristiriita. Toisaalta halutaan avata markkinat käyttöoikeussopimusten alalla ja toisaalta on mahdollisuus toteuttaa poissulkemisia, poikkeuksia. 11 ja 15 artiklat mahdollistavat tällaisen poissulkemisen. Sitten kun kyse on vertikaalisesta yhteistyöstä, niin sanotusta in-house tyyppisestä toiminnasta voidaan käyttää tällaista poikkeusta. Meillä on erityissektoreita säätelevä direktiivi, jossa huomioidaan erityistilanteet. Tämä määräys, joka on tässä käyttöoikeussopimusdirektiivissä, mahdollistaa sen, että huomattavia muutoksia tapahtuu ilman kilpailutusta. Okei. Okay. <laughs> okei, okay, okei. Okay. Sans mise en concurrence ilman kilpailutusta ja arvon uudelleenmäärittelyä. Sitten artikla 5. Se liittyy in-house-tyyppiseen toimintaan, vertikaalisen yhteistyöhön ja poikkeuksiin, jotka myös tuomioistuin sallii. Hankintaviranomaiset katsoisivat, että on helpompi turvautua in-house-tyyppiseen toimintaan kuin, kuin järjestää kilpailua. Tekstissä pitäisi vain muistuttaa Tekal-tapauksen kahdesta periaatteesta. Sitten on kaksi merkittävää seikkaa, kesto ja toisaalta arvo. Ensinnäkin arvonmääritelmä, jossa määritellään erilaiset laskentamallit, toisaalta urakkojen toteuttamisessa, työurakkojen toteuttamisessa ja toisaalta palvelujen tarjoamisessa. Tässä kuitenkaan ei tehdä riittävää eroa palvelujen ja työurakoiden välille. Silloin kun kyse on rakennus- tai työurakoista, niin niihin voi sisältyä myös palveluja ja usein palveluihin sisältyy myös työurakka. Tässä täytyy tehdä arvio siitä, kuinka paljon kumuloituu kustannuksia tämän koko sopimuksen käyttöaikana. Kuitenkaan ei huomioida millään tavalla käyttöoikeussopimusten erilaisuutta ja minkälaista tuottoa saadaan investoinnille tällaisen sopimuksen kautta. Täytyy ottaa huomioon myös suoritustavoitteet, laatukriteerit, jotka toteutuvat sitten sopimuksen keston aikana. Tässä täytyy huomioida myös se, että ajatellaan pelkästään investointeja, jotka tapahtuvat palvelun tarjoamisen aikana, eikä niitä alkuinvestointeja, joita vaaditaan ennen kuin käyttöoikeussopimus alkaa toimia. No sitten myöntäminen. Tässä oikeastaan kolme tärkeää seikkaa, toki niitä olisi muitakin. Ensinnäkin neuvottelumenettelyn turvautuminen, toiseksi tekniset eritelmät ja kolmanneksi myöntämisehdot. Ensin neuvottelumenettelyyn turvautuminen. Komissio on tehnyt hyvän valinnan. Siinä pidetään neuvotteluja ja niiden seurantaa tärkeänä, eikä niinkään käytetä kilpailulle altistettua kilpailutusmenettelyä käyttöoikeussopimuksessa. Tässä kuitenkin täytyy tehdä hyvin selkeä määrittely millä tavalla käyttöoikeussopimus myönnetään. Ei voida käyttää vain käsitteenä tarpeellista, koska sehän on hyvin tulkinta-altis. No sitten tekniset eritelmät. Tässä meillä on teksti, joka on otettu julkisten hankintojen tekstistä. Siellähän julkiset viranomaiset määrittelevät asiat, mutta tässä toimimme hieman toisenlaisella alalla – ja tekniset eritelmät ovat varsin huonosti yhteensopivia käyttöoikeussopimusten kanssa. Täytyy huomioida kokonaiskonteksti. Ja tässä on todellakin vaaroja tämän määritelmän suhteen. teknisistä eritelmistä ja valinnoista aiheutuu tietysti seuraamuksia, joista sitten käyttöoikeussopimuksen saaja on vastuussa. Sitten kriteerejä on voitu painottaa eri tavalla, niitä on, voidaan asettaa erilaisen hierarkiaan, mutta tämä ei kuitenkaan sovellu käyttöoikeussopimukseen, koska tekniset eritelmät ö, ovat erilaisia. No sitten tärkeä seikka, muutosjärjestelyt käyttöoikeussopimuksissa. Niin kuin sanoin, direktiivi jo otsakkeessa toteaa, että kyseessä on myöntämis, myöntämistä säätelevä direktiivi, ja myös täytäntöönpanodirektiivi. Ensimmäinen toteamus näistä muutoksista on sellainen, että teksti ei sovellu käyttöoikeussopimuksiin tältä osin. Se ei vastaa sitä vaatimusta, joka... Voisitko hiukan hidastaa, jotta tulkitkin pysyvät mukana? Le texte est donc inadapté. Teksti ei siis sovellu käyttöoikeussopimuksiin eikä vastaa keskeiseen vaatimukseen, Eli siihen, että täytyy pystyä muuttamaan, kehittämään palvelua ja sopimusta. Teksti tällaisena on kopioitu julkisten, julkisten hankintojen direktiivistä ja se on täysin identtinen artiklan 72 kanssa tässä direktiivissä siinä ajatellaan EUn toimioistuimen oikeuskäytäntöä, ja niin kuin tiedämme, oikeuskäytäntöhän kehittyy jatkuvasti. Käyttöoikeussopimukset eivät ole samanlaisia kuin julkiset hankinnat, erityisesti täytäntöönpanon tasolla. Käyttöoikeussopimukset ovat pitkäaikaisia sopimuksia, kumppanuussuhteita, jotka jatkavat, jatkuvat hyvin pitkään usein, esimerkiksi silloin kun kyse on työurakoista, vaikkapa teiden rakentamisesta. Alkuvaiheessa vaaditaan joustavuutta, jotta, jotta sopimus voi kehittyä ajan mittaan ja jotta voidaan sopeutua tekniikan ja säätelykehyksen kehitykseen. Meillä on esimerkiksi tunneleiden turvallisuutta säätelevä direktiivi ja tämä totta kai vaikuttaa käyttöoikeussopimuksen tällä alalla. Tämä vaikuttaa myös arvonmääritelmään. On näin ollen hyvin tärkeää, että käyttöoikeussopimukset, jotka ovat pitkäaikaisia, voivat ajan mittaan kehittyä. Me voimme niin, niin sanotusti hengittää vuosikymmenten aikana, koska useinhan ne ovat vuosikymmenten pituisia – kun otetaan huomioon, kuinka suurista investoinnista on kyse, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. No sitten itse muotoon. Artikla on tässä muodossa mahdoton soveltaa, koska tämä artikla, niin kuin totesin, on suoraan otettu julkisten hankintojen direktiivistä. Ja sitä ei voida soveltaa käyttöoikeussopimusten suhteen. Tekstissä käytetään säännöllisesti käsitettä hinta – mutta käyttöoikeussopimusten yhteydessä hinnan, hinnasta puhuminen ei ole soveltuvaa. Tässä pitäisi käyttää käsitettä arvo. Eli ar- määriteltäisiin käsite arvo artiklan 6 kautta. Me ehdotamme, että korvattaisiin tässä tekstissä hinta arvolla käsitteenä ja tätä arvoa määriteltäessä huomioitaisiin tämä 50 prosenttia kohdassa kuusi silloin, kun on kyse muutoksesta. No sitten kun kyse on rakennus- tai työurakoista, ne ovat erilaisia kuin palvelusopimukset, palveluhankinnat, koska ne vaativat hyvin suuria investointeja. Tässä katto olisi 50 prosenttia koko sopimuksesta. Ja totta kai arvo täytyy määritellä tämän saman määräajan puitteissa. Nykyinen teksti sisältää vaaran sen suhteen, että sisämarkkinat sulkeutuisivat toisin kuin mikä tavoite on. Paljon on vielä tehtävää, jotta voidaan huomioida käyttöoikeussopimusten erityispiirteet. Se on keskeinen ilmiö ja, ja nimenomaan se on tämän direktiivin aiheena aiheena. En, pitäisi keskittyä tavoitteeseen, eli siihen, miten käyttöoikeussopimuksia myönnetään. Tässähän on kaksi tavoitetta. Toisaalta oikeusvarmuus ja toisaalta se, että katettaisiin käyttöoikeussopimusmarkkinat unionissa. Pahoittelen sitä, että puhuin näin nopeasti, mutta halusin käyttää puheen ja ajan tehokkaasti hyödyksi. Well, thank you very much indeed, Mr. Simon. And, uh, indeed... Kiitoksia kaikille kolmelle puhujalle näistä selkeistä esityksistä, vaikkakin te olitte joistain asioista hyvin eri kannoilla. Nyt sitten kysymyksiä. Juvin aloittaa tämän, eli täällä on Koferaati puhujalistalla, Svahien ja sitten varjoesittelijät Pantseri, Ryle, totta kai. No tarkistan nyt tätä luetteloa, mutta ja niin Buzoi vielä, niin toisella kerroksella. No niin, ja aluksi nyt sitten Jyvän. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos kolmelle puhujalle. Ja minun täytyy todeta, että että tässä sisällöllisesti eh, puhutaan yhdestä järjestelmästä ja tässä on vähän vaikeuksia. Rova Simon sanoi, että täällä saattavat markkinat sulkeutua. Herra Plasman sitten sanoi, että markkinat saattavat avautua. Ja hän pelkäsi sitä, että mm, että ihmiset ikään kuin heitetään tähän kilpailun syövereihin. Minulla on eh, hyvin lyhyt kysymys hänelle, herra Plasmanille. Ettekö usko kuitenkin niin, että, että kun te puhuitte vedestä ja, ja näin edelleen, eikä meillä ole teoreettinen käsitys asiasta, eli että se, että jos sopimuksia ei ollenkaan ole, en puhu kilpailuttamisesta, mm, enkä, että siinä tapauksessa tämä mm, sopimusten saa, saaminen jää epäselväksi. Meillä on ollut tällainen korruptiotapaus tapaus Ranskassa. Ja täällä oli tällainen laki, joka äänestettiin sitten lisäämään avoittumuutta. Koska minusta tuntuu, että jos me nyt jatkamme tällä tavalla, niin e, et, sanomalla, että sopimuksia ei tarvita, niin se on ongelmallista. Sitten herra Burnett Täällä sanottiin, että nämä sopimukset voitaisiin alistaa samalle menettelylle kuin julkiset hankinnat, mutta eikä silloin aliarvioida tätä luonnetta, joka liittyy käyttösopimukseen, et, koska tässä on riski, jonka sopimusosapuoli ottaa itselleen. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Eli täällä on se Ryyle ja muut varjoesittelijät. Vähejän. Siis Pantseri, halusitteko puheenvuoron nyt vai ai seuraavassa kierroksella? Okei. Okay. Eli Ryle ja Svahien. Ryle, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä laadin lausunnon aluekehitysvaliokunnasta ja haluaisin kiittää kaikkia osallistujia. Tänään on nyt ensimmäinen julkinen kuuleminen tästä aiheesta. Tästä ei aikaisemmin ollut järjestetty yhtään kuulemista. Ja jo näistä ensimmäisistä puheenvuoroista käy selväksi, että tämä on hyvin kiistelty asia, josta on erilaisia käsityksiä. Ja sitten kysyisin, mitä hyötyä tästä ehdotuksesta on kansalaisille ja mitä lisäarvoa tässä ehdotuksessa on. Ja te ette oikeastaan saaneet minua vakuuttuneeksi, eli saammeko lisää oikeusvarmuutta tämän ehdotuksen kautta, ja täytyy ensin miettiä näitä määritelmiä. Eli haluaisin kaikkia kolmea pyytää nyt ihan lyhyesti kuvailemaan minulle, miten he käsittävät nämä määritelmät, eli vastuu, oikeuskysymykset, riskikysymykset, eli kaikki nämä riskeihin liittyvät kysymykset, se olisi yksi asia, siis nämä määritelmät. Sitten toinen kysymys, soveltamisala. Jos nyt katson tätä soveltamisalaa ja tätä ehdotusta, niin täytyy katsoa, että ei, tässä ei oikeastaan mikään perusta tätä direktiiviä. Eli miten tämä soveltamisala teidän mielestänne on tämän direktiivin osalta? Uh, äh, Mrs. Vähäjän. Mrs. Vähäjän. Kiitoksia. Minä haluaisin myös yhden kysymyksen esittää puhujille. Ydinasiahan tässä on, tässä esityksessäni oli avoimuus ja enemmän avoimuutta, enemmän oikeusvarmuutta, mutta kuitenkin erilaisia päätelmiä te tässä teitte. Tässähän on tällainen sopimuksen myöntäminen tämän direktiivin, eh, direktiivin puitteissa ja tässähän tulee hyvin paljon tulkintavaraa. Eh, miten oikeusvarmuus eh, toteutuu? Me tarvitsemme sekundaarioikeutta, joka menee joskus pitemmälle kun on kysymyksessä julkiset tehtävät, ja tässä on kappale 15, 14 liitteessä, jossa todetaan, että kunnallinen itsehallinto on sellainen asia, josta päätetään kansallisesti ja tämä avoimuudesta päätetään primaarioikeudessa. Eli nyt minä haluaisin kysyä, että Oletteko varma siitä, että oikeusvarmuus toteutuu ja avoimuus toteutuu tämän direktiivin mukaan, jos julkisen ja e, yksityisen tahon väliset kumppanuudet uudelleen määritellään? Miten hankintamenettelyt e, jos, miten yksityisen puolen käy, jos aina tämä vain pitenee ja pitenee ja sitten täytyy hankintakilpailut tehdä Euroopan tasolla. Jos näitä täytyy muodostaa ja miten tämä vaikuttaa kaikkiin näihin kumppanuuksiin, eikö tässä käy niin, että kaikki palautuu sataprosenttisesti kunnalle koska kyllä täällä pitäisi olla parempaa vertailtavuutta saatavissa. Mr. Cofferati. Kiitoksesta vielä Cofferati. Grazie. Io penso che sia... Kiitoksia. Kuten komissiokin haluaa, niin on ihan oikein, että yhdenmukaistamme olosuhteita Euroopassa, mitä tulee käyttöoikeuksiin. Komission työssä on joitain järkeviä mahdollisuuksia saada aikaan ratkaisu, ja meidän täytyy nyt miettiä tätä soveltamisalaa – ja meidän täytyy täsmällisesti määritellä, mitkä ovat poikkeukset. Ja poikkeukset mielestäni on ne, jotka on mainittu liitteessä. No sitten vesi on julkinen hyödykkö valtaosassa maita, ja sitä ei voida sovel- siihen ei voida soveltaa näitä samoja sääntöjä. Meillä ei myöskään ole mahdollisuuksia taata kansalaisille palveluita näissä olosuhteissa. Jos nyt ajatellaan vaikka sähköä, tuotanto voidaan alistaa tietyille säännöille ja sitten veden jakelu on toinen asia. Veden jakelu, jos sitä katsotaan samalla tavalla kuin tuotantoa, niin silloin käyttöoikeus johtaa yksityistämiseen, jolloin osa kansallisesta jää ulkopuolelle. Eli meidän täytyy katsoa, miten tavalla tähän järjestelmään voidaan investoida. Eli meidän täytyisi keskittyä nyt näiden sääntöjen rajatapauksiin, eikä pelkästään ydinsisältöön. Eli meidän täytyy, siis nythän vesi on siis julkinen hyödy, hyödyke, ja se on tärkeää kaikille kansalaisille. Ja jos nyt se nyt muuttaa luonnettaan, niin siitä on kyllä melkoinen ongelma instituutioille ja myöskin käyttäjille. Good. Well, uh, thank you very much. No niin, kiitoksia. Ehkä varjoesittelijänä Syvänin mietintöön voitin keskittyä yhteen kysymykseen, joka minua kiinnostaa. Ja palaan sitten tähän Burnettin esitykseen. Ja haluaisin kuulla, ovatko paneelin jäsenet tästä samaa mieltä. Burnett hän sanoi, että lainsäädäntö, jota käsitellään, sääntelee ja järjestää tietyn tyyppisten käyttöoikeuksien myöntämistä julkisella sektorilla. Ja siinä ei määritellä, mitä pitäisi säännellä. Tämä on sitten kuluttajien päätös viime kädessä. Ja Koferantin kanssa olen täysin samaa mieltä, hän nyt ei näköjään kuuntele minua, mutta sanon nyt kuitenkin, koska omassa maassani vesi tulee yksityisistä yrityksistä, ja tällä lainsäädännöllä ei voida määritellä, minkä tyyppisiä palveluja pitää tuottaa. Ja olen Plasmanin kannalla. Hän sanoi, että tällä sääntelyllä pitäisi päättää, mitä otetaan mukaan. Mutta tässä on kyse vain siitä, miten näitä käyttösopimuksia myönnetään ja valvotaan yleisissä kilpailupuitteissa. Ja Simon sanoi, että mehän olemme vähentämässä kilpailua ja sehän on täysin päinvastaista sille, mitä haluamme tällä sääntelyllä saavuttaa. Eli nyt jokainen saa kaksi minuuttia vastausaikaa. Ja voit lisätä vielä jotain. Ja menemme nyt päinvastaisessa järjestyksessä, eli Simon, Passman ja sitten Burnett. Eli Simon, jos haluatte ensin vastata näihin kysymyksiin. Aivan lyhyesti kahdessa minuutissa kun ajatellaan oikeusvarmuutta ja avoimuutta, joka tekstillä pyritään, sehän on sen päätavoite. Tämä on todellinen tarve. Me tiedämme, että tietyissä jäsenvaltioissa unionissa ei ole lainsäädäntöä tällä hetkellä, jolla säädeltäisiin käyttöoikeussopimusten myöntämistä. Ranskassa me olemme olleet jo pitkään hyvässä asemassa tässä tilanteessa, niin kuin Juvain muistutti, meillä on Sampäänin laki, joka on ollut voimassa jo pitkään. Monissa maissa ei ole mitään, ja todellakin tarve kuitenkin olisi, erityisesti palveluhankintojen suhteen. On kuitenkin pelättävissä, että tämän tekstin kautta puutteineen, jotka johtuvat pitkälti siitä, että siirretään paljon suoraan julkisista hankinnoista käyttöoikeussopimuksiin ja tämä ei ole asianmukaista. On vaarana se, että oikeusturvallisuus ei toteudu, koska syntyy niin laaja mahdollisuus esittää tulkintoja. Ja tietenkään tämä ei ole direktiivin tavoitteena. Tekstissä täytyy pyrkiä oikeusvarmuuteen, kasvavaan oikeusvarmuuteen, ja tekstiä täytyy vielä työstä, jotta tähän päästäisiin. No sitten markkinoiden avaaminen tai sulkeminen – haluan korostaa sitä, että me emme halua tätä vaaraa, että markkinat sulkeutuvat. Tekstissähän on määräys, joka tuo mukanaan sen vaaran, että kilpailutuksen ohitse valuu tietyt alueet. Ja sitten tässä on tämä kynnys 90 prosenttia, eh, joka johtaa siihen, että, että kilpailutuksen ulkopuolelle jää hyvin laaja kenttä. Ja tämä on epänormaalia meistä. Uh, thank you very much. Mr. Kiitoksia sitten Plasman. Dank. Kiitos eh, Vera Giovannin kysymykseen. Se, että ei ole sopimuksia, syntyykö siitä ongelmia? Kyllä, aina silloin kun on ulkoisista palveluista kysymys, kysymys ja yksityissektorista täytyy olla sääntöjä, koska muuten tulee tällaista epätasa-arvoista eh, tilannetta. Eh, silloin, jos kunnat ovat vahvoja, niin silloin usein tehtävät hoidetaan usein kunnallisen yrityksen eh, toimesta. Ja se on aivan toinen tapa nähdä asiat. E, eli silloin vain kun on ulkoista palvelusta kysymyksistä, niin eh, silloin näen tämän ongelman olemassa olen. Sitten näistä määritelmistä emme haluaisimme vähän laajentaa tätä määritelmää sillä tavalla, että vastuus, vastuu hankkijalla säilyy aina hankkijan puolella. Ja että aina kun sopimus tehdään, niin silloin tässä on kysymyksessä nimenomaan eh, toimittajan vastuu. No sitten Englannista on esimerkkejä siitä, että aina, aina tämä sopimuksen saaja ei kuitenkaan kanna vastuuta, vaan pyrkii lykkimään sen sitten hankinnan tekevän tahon harteille. Mitä suurempaan oikeusvarmuuteen tulee ja tähän soveltamisen vaikeuteen, tämä laaja soveltamisala, joka on määritelmällä luotu, niin silloin joillakin sektoreilla on sääntelemätön kilpailutilanne. Ja silloin mitään suurempaa oikeusvarmuutta ei ole odotettavissa. Uh, Mr. Plasma, you didn't address my question. No te ette vastanneet minun kysymykseeni tämän koko filosofiasta, koska tehän sanoitte, että sitä pitäisi lukea enemmän pois. Ja minä sanoin, että sehän on viranomaisten päätös. Uh, well, I made the point that uh, you said... Niin, siis sanoin, että te sanoitte, että halusitte lisätä näitä poissulkevia osia. Ja säännöllähän, sään, säädöksellähän oli tarkoituksena hallinnoida näitä sopimuksia. Ja tietysti kuluttajien pitää sitten päättää, milloin käytetään käyttöoikeussopimuksia, eikä siitä pitää päättää lainsäädännössä. Niin, minä luulen, että te jo vastasitte minä en ole samalla linjalla kuin Burnett. Uh, thank you very much. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ne liittyvät juuri tämän keskustelun ytimeen, jota täällä käydään. Puheenjohtaja otti esiin jo keskeisen kysymyksen siitä, mistä direktiivissä on kyse – Eli ei mitä palveluita pitäisi säädellä tai millainen vapaus paikallisviranomaisilla on järjestää palveluita tietyllä tavalla, vaan mitä tehdään sen jälkeen, kun päätös on tehty käyttää käyttöoikeussopimusta. Ja tämä tuli Shikovskan kysymyksessä hyvin esille, kun hän puhui täällä 6. helmikuuta komission puolesta. Se oli hyvin selkeä ja me olemme samoilla linjoilla tästä kysymyksestä. No sitten nämä yksittäiset kysymykset. Ensinnäkin Jyvänin esiin ottama seikka. Niin on mahdollista sanoa, että on eroja julkisten sopimusten ja käyttöoikeussopimusten välillä, mutta täytyy katsoa, onko se riittävä peruste erilaisille myöntämismenettelyille. Ja meidän mielestämme nämä erilaiset riskit ovat peruste erilaisille sopimusehdoille, mutta ei kuitenkaan erilaisille myöntämismenettelyille. No, ehkä kaksi poikkeusta voisi olla ja valiokunta voi niitä miettiä. Ensinnäkin käyttöoikeussopimukset yleensä ovat pidempiaikaisia kuin julkiset sopimukset, niin ehkä voitaisiin perustella, että pitäisi olla joustavampi muutosmenettely käyttöoikeuksien osalta myöhemmässä vaiheessa, mutta erityisesti täytyy katsoo esimerkiksi Ranskan lainsäädäntöä, siellähän uudelleen tasapainotetaan sopimukset, kun tapahtuu jotain, johon sopimusosapuolet eivät voi vaikuttaa. Sitten nämä kynnysarvot. Tietysti voidaan katsoa, ovatko näiden, pitäisikö kynnysarvojen olla erilaisia käyttöoikeussopimuksissa kuin palvelusopimuksissa. Sitten Ryyle ja Ferheyen ottivat esiin oikeusvarmuuden. No kun analysoin yksityiskohtaisesti tätä direktiiviä, siellä oli noin 80 yksityiskohtaista kysymystä, joita voidaan tulkita eri tavoin. En nyt ole varma, että direktiivin avulla saadaan oikeusvarmuutta, joten en usko, että tässä muodossa se tuo mitään hyötyä kansalaisille tai taloudellisille toimijoille tai sopimuksesta tekeville viranomaisille. Uh, for dealing very... No niin, kiitoksia, että käsittelitte selkeästi näitä kysymyksiä ja kiitoksia kollegoille näistä kysymyksistä. Eli sitten siirrymme toiseen haastavaan osioon, eli tämä järjestelmä sinänsä. Osa näistä asioista on jo tullut esille. Eli meillä on taas kolme puhujaa, jokainen saa 10 minuuttia aikaa, ja sen jälkeen sitten kysymyksiä parlamentin jäseniltä. Eli ensimmäisenä Martin Bejand, joka on jätehuollon alan edustaja Saksasta. Jo nyt on keskusteltu hyvin paljon vesialasta. Tehän olette aktiivisesti mukana tällä alalla, joten nyt mielenkiinnolla kuuntelemme teidän näkemyksiänne. Eli teillä on nyt 10 minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. Chairman, forgive me the... Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi tiettyjä oikeudellisia seikkoja. Ensinnäkin meidän kannaltamme käyttöoikeussopimuksiin liittyvä direktiivi ei ole tarpeellinen. Ja syy on se, että EUn tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja primäärilainsäädäntö on riittävä. Nämä käyttöoikeudet on määritelty EU-oikeudessa ja nämä eivät kuulu julkisten hankintojen lainsäädäntöön, vaan niihin sovelletaan EUn primäärilainsäädäntöä, joka on vähemmän tiukka. Jos katsotaan sitten tätä määritelmää, niin voin nähdä, että tyypillinen sopimus esimerkiksi ves, juomavesisektorilla, silloin voidaan kerätä maksuja omalla nimellä ja omalle tilille käyttäjiltä. Eli tässä on riskitilanne sopimuksessa, ja tämä on siis erilainen kuin julkinen hankinta. Tällä hetkellä direktiivissä kuntien vaihtoehdot ovat rajallisia, erityisesti kun ajatellaan yksityisen sektorin mukanaoloa. Eli artikla 15 kohta 5 voidaan nähdä lausekkeena, jolla estetään yksityisen sektorin osallistuminen. No sitten lyhyt yhteenveto Saksan vesialasta. Vesi on julkinen yleishyödyllinen palvelu ja vesihuolto ja jätevesihuolto liittyvät hyvin monenlaisiin lakeihin, esimerkiksi kilpailulainsäädäntöön, vesilainsäädäntöön ja kunnallislainsäädäntöön. Ja Saksassa kunnat hoitavat nämä tehtävät EU-sopimuksen perussopimuksen artiklan 4 mukaisesti. Ja siksi on keskitytty toimitusvarmuuteen, jatkuvuuteen, sosiaaliseen hinnoitteluun, laatuun ja kestävyyteen. Siksi myös ympäristöseikkoihin pitää kiinnittää huomiota. Joten alue- ja paikallisviranomaisilla pitää olla päätösvaltaa silloin, kun mietitään, minkä tyyppisiä palveluita tuotetaan. Sitten nämä rakenteelliset olosuhteet Saksan vesisektorilla. Tästä kuvasta näkyy suuri monimuotoisuus yritysten osalta, jotka toimivat Saksan vesisektorilla. Tämä on mukautunut erilaisiin olosuhteisiin eri alueille Saksassa ja tämä selittyy osittain myöskin Saksan jälleenyhdistymisellä. yhdistymisellä. Valtaosa näistä asioista hoidetaan kunnallistasolla, koska lain mukaan kunnilla on velvollisuus toimittaa turvallista ja terveellistä juomavettä. Ja sopimus ja yritysoikeus koskee myöskin yksityisiä tahoja. Jäsenvaltioiden rakenteelliset erot edellyttävät, että tehdään lisää vaikutusten arviointia rakenteellisista vaikutuksista, ja Saksan osalta voidaan ennustaa että yksityisen sektorin mukanaolo tulee vähenemään. Eli suunta on täysin päinvastainen kuin mihin direktiivi tähtää. No sitten mahdolliset vaikutukset tästä ehdotuksesta. Käyttöoikeussopimusten myöntäminen on hyvin hankalaa ja vaivalloista, ja pelkästään tarjouskilpailun osallistuminen vie hyvin paljon aikaa, ja siihen liittyy myöskin huomattavia kustannuksia tiukka myöntämismenettely olisi siis kohtuuton ja huomattava taakka erityisesti PK-yrityksille ja myöskin hankintaviranomaisille, eikä se ole oikeasuhtainen suhteessa niihin tuloihin, joita tällä, tätä kautta saadaan. Tämä vaikuttaisi siis Saksan järjestelmään, joka siis on lähinnä kunnallinen rakenne. Ja lisäksi tällä alalla on hyvin paljon pk yrityksiä Saksassa. Saksassa on noin 6000 veden, vesihuoltoyritystä ja 8000 jäte, jätevesihuoltolaitosta. Eli mitkä ovat tärkeimmät asiat sitten lyhyellä aikavälillä? No sanoisin, että primäärilainsäädäntö on riittävä. Vaikutusten arvioinnista ei käynyt selväksi, miksi tätä direktiiviä tarvittaisiin. Ja nyt tarvitaan uutta vaikutusten arviointia, joka selittää jäsenvaltioiden tilanteen ja todelliset rakenteelliset vaikutukset. Myöskin täytyy selittää, mikä on hankintaviranomaisten konkreettinen tilanne ja myöskin millaista mahdollista kehitystä tapahtuu vesisektorilla. Tällä hetkellä komission ehdotus ei myöskään ole soveltuva poistamaan oikeudellista epävarmuutta. Ja näin ollen paikallisviranomaisilla ei ole varsinaisesti enää päätösvaltaa näissä kysymyksissä. Siksi vesiala toivoo, että noudatettaisiin palveludirektiivin osalta tämä osio otettaisiin tämän direktiivin soveltamisalasta pois. Kiitos. Kiitoksia selkeästä kannasta varmasti tästä voimme vielä keskustella myöhemmin. No niin, sitten seuraavaksi seuraava puhuja, jonka ala tuli jo esille, kun puhuttiin satamista. Sen osion muistan. Patrick Verhoeven, joka on Euroopan merisatamaliiton pääsihteeri. Eli teillä on 10 minuuttia, olkaa hyvä. Uh, good morning, ladies and Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On erittäin mukavaa olla täällä esittämässä eräitä näkemyksiä satamien kannalta ja nimenomaan satamaviranomaisten näkemyksiä. Nehän ovat sellaisia toimin, toimijoita, joita meidän järjestömme edustaa. Minulla on neljä asiaa, joista ajattelin keskustella että miten nämä sopimukset on säädelty eri maissamme tällä hetkellä. Sitten minä menen siihen, että minkälaisia tarpeita on olemassa ensinnäkin avoimuus ja investointien jatkuvuus. Ja sitten lopuksi minä käsittelen eräitä asioita, jotka liittyvät itse käsiteltävään direktiiviin. Aluksi kuitenkin haluaisin puhua satamasektorista ja siitä, kuinka se on järjestetty. Sen toiminta on järjestetty satamaviranomaisten toimesta, jotka vastaavat sekä satamasta että satama-alueesta. Usein on kysymyksessä julkinen taho, mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa on myös yksityisiä toimijoita – ja sitten on sellaisia maita, joissa tätä hoidetaan yhteistoiminnassa yksityisen ja julkisen välillä. Monella tavalla käyttöoikeussopimuksia sovelletaan. Usein täällä on yrityisi, yksityisiä firmoja, jotka hoitavat sekä rahti- että matkustajakysymyksiä, mutta myöskin eh, logistiikkaa. Mitä sitten tulee tällaisiin meriteknisiin palveluihin, kuten laivoihin ja luotsaustoimintaan, ne ovat yleensä yleishyödyllisiä palveluita. Sitten käyttösoito, käyttöoikeussopimukset ja nimenomaan maankäyttöä koskevat sopimukset satama-alueella. Tässä on hyvin paljon erilaisia. Julkinen laki mm, säätelee tätä, on julkisia sopimuksia, mutta on hyvin paljon on myös sellaisia maita, joissa tämä kuuluu yksityislainsäädännön piiriin. No sitten mitä avoimuuteen tulee, meille on tärkeää, että, että on joustoa sillä tavalla, että me voimme valintakriteerejä itse määritellä. Ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että tämä on hyvin dynaaminen sektori, hyvin paljon muutoksia tapahtuu ja, ja sitten tämä pitkäaikaisten investointien kysymys on tärkeä. Tässä pitäisi noudattaa suhteellisuutta. Ensinnäkin pitäisi olla tie, tietyt kytkyt sisämarkkinoihin – mitä sitten tulee näiden sopimusten pituuksiin, niin me kannatamme sitä asiaa, että tämä, tämän pitää liittyä investoinnin tuottoon, mutta kuitenkin on selvää, että tässä on aina myös riski mukana. Ja nämä sopimukset aivan yleisesti, kuten niitä kutsutaan eri maissa, niin ne, niiden täytyy olla joustavia – sillä tavalla, että sopimusosapuoli sataman puolelta voi sisällyttää niihin omia kriteereitään. Miten sitten julkiset valintakriteerit toteutuvat? Tähän liittyy siis tietenkin kilpailukyky. Täällä on 120 satamaviranomaista ollut mukana ja 30 kaksi prosenttia käyttää näitä julkisia hankintamenettelyjä. Jotkut sitten tekevät sitä ainoastaan vain maan käytön osalta ja sitten muut käyttävät kriteereitä, jotka liittyvät esimerkiksi sopimuksen pituksiin Ja sitten 28 prosenttia on sellaisia, jotka eivät sovella tällaisia kriteereitä. Usein on kysymyksessä pienet satamat, jossa investoinnitkin ovat pieniä. Miten markkinat sitten ovat avoimet ja miten pitkäaikaiset investoinnit ovat kyseessä? Tyypillisesti on niin, että toimijat tekevät lisää investointeja sopimuksen voimassaoloaikana. Me näemme eh, omalta osaltamme, että sopimusten pidentäminen ei pitäisi olla mikään automaattinen oikeus, mutta kuitenkin pitäisi olla hyville yrityksille, jotka tekevät hyvää työtä, sellainen mahdollisuus, että sopimuksen pidentäminen on mahdollista. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, kävisi niin, että toimijat eivät tekisi investointeja koska he tietävät, että sopimus päättyy ja silloin tietenkin laitteisto ei käytettäisi optimaalisella tavalla ja palvelutaso heikkenisi. Täytyy olla niin, että alkuperäisessä sopimuksessa on mahdollisuus annettu pidentämiseen ja, ja tietenkin siihen täytyy liittää selvät kriteerit, missä oloissa se on mahdollista tehdä. Sitten lopuksi eräitä asioita tästä itse ehdotuksesta. Olemme hyvin pitkiä keskusteluja käyneet ähm, markkinapääosaston kanssa ja komission kanssa ja hyvin avointa hyvää keskustelua on voitu käydä. Mitä tämä direktiivi tuo lisäarvoa meille, niin siitä keskustellaan tietenkin on hyvä, että yhteinen kehys tulee ja samanlaiset pelisäännöt, jotka kohentavat oikeusvarmuutta, sitä ei voi kiistää. Mutta kuitenkin soveltamisalaan liittyen se, miten satama-alueita käytetään, niin kaikki sopimukset eivät ole tällaisia käyttöoikeussopimuksia. Se riippuu aivan siitä, minkälaisia yksityiskohtia sopimuksessa on. Tämä on selvempää palvelupuolella, jolloin jos on yleisyydestä palvelu kyseessä, niin silloin on selvempi nähdä tämä soveltamisala, mutta se mikä, se mikä on liikennepääosastossa, niin siellä mietitään vielä tällaisia lisämääräyksiä tälle sektorille. Ei, tässä ollaan nyt vähän puun ja kuoren välissä tällä hetkellä, mutta jos katson näitä eh, direktiivin sisältöä tarkkaan, niin siellä on kolme asiaa, jotka tulevat mieleen. Täällä puhutaan viiden miljoonan kynnysarvosta. Se on hyvin matala meidän kannaltamme. Ainakin satamateollisuudessa ja terminaalitoiminnassa se on hyvin matala. Tämä on tietenkin hyvin vaikeaa järjestää horisontaalisessa direktiivissä, sen kyllä ymmärrämme. No sitten tähän menettelytapaan liittyvät vaatimukset, ne ovat meille aika kirjat ja se saattaa vaikuttaa siihen, miten tämä dynaaminen sektorimme toimii, varsinkin kun on kysymyksessä muutokset ja nimenomaan nämä sopimuksen pidennykset. Se on hyvin tärkeä asia meille ja sitä ei ole tällä hetkellä mitenkään hyvin tässä direktiivissä järjestetty. Mutta kuitenkin ensimmäisessä mm, lausunnossa, jonka esittelijä on tehty, niin monet asiat on otettu huomioon. Ja se, mitä mieltä me loppujen lopuksi tästä direktiivistä olemme, on, että ne muutokset, jotka parlamentissa tehdään ja neuvostossa myöhemmin, ne varmasti tyydyttävät meitä. Kiitos hyvin selkeästi esitetystä puheenvuorosta, jota voimme sitten pohtia. Tällä kierroksella viimeinen asiantuntija on Stefan Sossier, joka on Sorbonin Business Schoolissa – ja hän on tehnyt tutkimusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta. Mielellämme kuulemme teidän näkemyksiänne tästä ehdotuksesta. Herra Sossier, 10 minuuttia, olkaa hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvon edustajat. Tämän aamupäivän keskustelun saan kunnian päättää tietyillä pohdinnoilla. Olen yliopistoihminen ja en niinkään puolustele täällä mitään tiettyä kantaa, vaan tänään katsoisin sitä teoreettista, empiiristä tutkimustyötä, jota on tehty tällä alalla käyttöoikeussopimusten tiimoilta. Ja totta kai kerron näkemykseni direktiivistä ja siitä, mikä siinä menee oikeaan suuntaan ja mikä on kyseenalaista, tai minkälaisia muutoksia tarvittaisiin, jotta tilanne paranisi. Ensinnäkin, minkälainen intressi meillä on pohtia uutta direktiiviehdotusta tällä alalla. Tällä hetkellä keskustellaan siitä, että halutaan lisätä kilpailua avoimuuden kautta niin, että sel- äh, olisi selkeämpää sääntelyä tarjouskilpailuissa. Ja silloin kun kilpailutetaan näitä asioita, sitten tietysti viranomaisilla olisi harkintavaltaa. On hyvä, että olisi yksinkertaisia selkeitä sääntöjä niin, että äh, voidaan osallistua näihin tarjouskilpailuihin helpommin. Tällä direktiivillä pyritään lisääntyvän avoimuuteen ja mahdollisesti myös lisääntyvän kilpailuun. Michael Burnett hän käsitteli tätä kysymystä. Minulla on se vaikutelma, kun kuuntelimme tämän päivän esityksiä, että kyse on siitä, tarvitaanko niin sanottu light-versio, kevyt versio sääntelystä vai kenties sitovampaa puitteistoa tästä ei juurikaan näkemykset ole lähentyneet. Meillä on edelleenkin näkemyseroja. On erityispiirteitä käyttöoikeussopimuksissa, jotka puolustaisivat kenties toisen tyyppistä direktiiviä kuin julkisissa hankinnoissa on. Ja toiset taas näkevät, että käyttöoikeussopimukset ovat periaatteessa samanlaisia kuin muut julkiset hankinnat. Tarvitaan kuitenkin vastauksia näihin kysymyksiin käyttöoikeussopimuksen osalta. Olin hieman yllättynyt kuulemastamme tänä aamuna. Meillä on monenmoisia teorioita, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä, jotka nimenomaan korostavat sitä, että käyttöoikeussopimukset ovat erityispiirteisiä sopimuksia. Nämä ovat sopimuksia, joissa riskiä siirretään jatkuvasti osapuolelta toiselle. Ne ovat pitkäaikaisia sopimuksia ja hyvin monimutkaisia. Ne kohdistuvat myös hyvin monimutkaisuihin palveluihin. Usein on hyvin vaikea ennakoida julkisen tahon osalta, mitä tarvitaan, mikä on kuluttajien maku, suuntaumus tietyllä hetkellä palveluissa. On hyvin vaikea äh, myöskään ennakoida omia vaatimuksia jatkossa. Eli nämä ovat monimutkaisempia kuin julkiset hankinnat, julkiset markkinat ja nämä sopimukset ovat näin ollen epätäydellisiä. Tilanne voi ajan mittaan kehittyä voi olla niin, että tilanne kehittyy ja alkuperäinen sopimus ei enää vastaakaan todellisuutta. Meillä on empiiristä tutkimustietoa, tutkimusta, tilastoja ja teoriaa siitä, jossa korostetaan, että kun nämä sopimukset ovat niin monimutkaisia ja niitä täytyy uudelleen neuvotella, niin ei ole kovinkaan tehokasta turvautua tarjousmenettelyihin, jotka ovat kovin monimutkaisia, tiukkoja ja sitten pitäisi punnita tiettyjä kriteerejä ja valita paras mahdollinen tarjous. Meillä on teoreettista tutkimusta, joka osoittaa, että ei mentäisi ollenkaan tähän suuntaan, vaan otettaisiin huomioon toimijan maine esimerkiksi, koska tiedetään, että kun sitoudutaan pitkäaikaiseen sopimukseen ja joudutaan uudelleen neuvotteluihin, ei tämä ole niinkään helppoa, jos on toiminnassa sellaisen operaattorin kanssa, jonka maine ei ole niinkään hyvä. Sitten meillä on myös tietoa siitä, että olisi hyvä jättää ovi avoimeksi neuvotteluille näiden tarjouskilpailujen suhteen. Täytyy muistaa, että puhumme hyvin monimutkaisista sopimuksista. Toiset ovat yksinkertaisempia kuin toiset sopimukset. Aina ei pitäisi pyrkiä tiettyjen kriteerien suuntaan etenemään, ainakaan joka tapauksessa. Toinen seikka, jonka me tiedämme teoreettisesti, mutta myös käytännön perusteella – koska on paljon kertomuksia, tutkimusta näistä käyttöoikeussopimuksista. Uudelleen neuvottelu ei ole poikkeus, vaan pikemminkin sääntö useimmissa tapauksissa. Pitkäaikaisissa sopimuksissa pitää neuvotella uudestaan sopimuksista uusien tarpeiden mukaan. Tähän kalvoon olisi voitu lisätä muitakin olosuhteita sen suhteen, milloin täytyy neuvotella uudelleen näistä sopimuksista. 40 prosentissa tapauksista täytyy lähestulkoon kahden vuoden kuluttua sopimuksen solmimisesta neuvotella uudelleen. Hyvistä syistä tai huonommista syistä toki neuvotteluihin voidaan joutua. Sitten meillä on kokemusta eh, Isosta Britanniasta. Sekin tutkimus osoittaa, että hyvin usein joudutaan uudelleen neuvotteluihin, koska puitteet ovat niin tiukat ja sopimukset ovat niin tiukat 2011 on saatu tutkimus Isosta Britanniasta parlamentista. Sitten Ranskastakin on tutkimuksia siitä, että neuvotteluihin joudutaan lähestulkoon joka toinen vuosi. Tarkoitus on sopeuttaa sopimusta uusiin olosuhteisiin ja ottaa huomioon kuluttajien näkökulma, asiakkaiden näkökulma. Uudelleen neuvottelu on siis sääntö, mutta neuvotteluihin voidaan joutua myös huonoista, vääristä syistä halutaan muuttaa ehtoja, halutaan nostaa hintaa esimerkiksi. Voi olla myös korruptiosyitä. Oikeutetumpiakin syitä on esimerkiksi niin, että sopimus on jäänyt jälkeen kehityksestä ja näin ollen todellakin pitää päivittää sopimusta. Haluaisin korostaa sitä, että oikeastaan käyttöoikeussopimus alalla voidaan tehdä se johtopäätös, että nämä sopimukset ovat erityis laatuisia. Täytyy olla harkintavaltaa viranomaisen puolella niin, että voi valita kumppanin soveltuvin osin. Totta kai täytyy pitää kiinni myös joustavuudesta. Tämän takia tarvitaan myös lisää avoimuutta. Tämä on tärkeä seikka. Me tarvitsemme avoimuutta, jotta väärinkäytöksiä ei olisi. Kyse on siitä, että varmistetaan, että perusteet on esitettävä valinnoille, perusteet on esittävä uudelle neuvottelulle, jotta voidaan varmistaa se, että päätökset ovat win-win-win päätöksiä, niin että kaikki osapuolet voittavat. Viranomaisen täytyy voittaa ja tietysti myös kansalaisen ja sen, joka palvelun toteuttaa. Kaikkien osapuolten on voitettava. lisääntyvä kilpailu ja lisääntyvä avoimuus, johon direktiivi pyrkii, on totta kai hyvä tavoite, mutta tämä vaatii myös sitä, että kyseessä ei ole mikään ilmainen lounas, täytyy olla valvoja, täytyy olla joku, joka, joka katsoo, että kaikki toteutuu avoimesti. Ja tämä ei ole minusta eksplisiittisesti todettu tässä direktiivissä. Minulla ei ole enää kuin kaksi minuuttia puheaikaan, joten aivan nopeasti haluaisin korostaa sitä, että tämä direktiivi oikeastaan lähenee kovin kovasti sapään lakia, joka on ollut vuodesta 1993 voimassa Ranskassa. Sapanin laki noin yksinkertaistettuna on hyvin lähellä tätä direktiiviehdotusta light-versiossaan. Se on antanut oikeastaan aika lailla sekalaisia tuloksia, myönteisiä tuloksia sen suhteen, että Hinnat ovat keskimäärin laskeneet noin 8, 8 prosentilla, 15 prosentilla isoissa kaupungeissa. Eli isojen kaupunkien neuvotteluvalta kenties on suurempi kuin pienten kaupunkien. Edelleenkin tarjouksia tulee aika vähän ja näissä käyttöoikeussopimuksissa lähestulkoon 90 prosenttisesti vaaditaan uudelleen neuvottelua. Mielenkiintoista direktiivissä on se, että tässä useissa maissa tilanne on varsin selkeä. Kilpailu on lisääntynyt, mahdolliset osallistujat ja heidän määränsä on, on lisääntynyt. Tämä on syytä pitää mielessä myönteisenä asiana direktiivin yhteydessä. Loppuun korostaisin sitä, että minun näkökulmastani on hyvin tärkeää, että direkti on mahdollisimman yksinkertainen, jotta se ymmärretään helposti ja sitä voidaan soveltaa hyvin jäsenvaltiossa usein syntyy epäselvyyttä. Haluaisin korostaa sitä, että keston kenties pitäisi olla paremmin pohdittuna tässä direktiivissä. Täytyy muistaa tavoitteet, riskin jakautuminen, tätä täytyy pohtia. Niin ikään pitäisi miettiä riskin siirtoa. Onko tarpeen tässä direktiivissä ottaa huomioon innovaatioita, joita voi olla tarpeen toteuttaa käyttöoikeussopimuksissa. Nämä ovat pitkiä sopimuksia ja silloin kun operaattori saavuttaa tietyn liikevaihdon arvon, niin silloin tulee tällainen kynnys ja riskiä ei enää ole yhtä suuressa määrin. Direktiivissä ei ole kovinkaan selkeää määritelmää sen suhteen, miten tällaiset epänormaalin matalat tarjoukset voidaan jättää pois. sitten, jos on selkeästi osoitusta siitä, että korruptiota on, niin mitä silloin tehdään? Kiitos. Uh, thank you very much indeed, Professor Kiitoksia professori Sosie näistä selkeistä selityksistä ja siitä, että ehditte käsitellä ne kaikki kymmenessä minuutissa. No niin, sitten avaamme keskustelun esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja pyytäisin, että aluksi Jyvän aloittaa tämän keskustelun ja pyytäisin, että jos kollegat puhuisivat korkeintaan kaksi minuuttia per henki, niin sitten meillä on vielä aikaa hiukan lopuksi. Ja täällä on vielä Sikovska paikalla komissiosta, eli Juvin ja sitten Vergnion, Hyle, Buzoi, Panzeri, Gebhardt, Feheyen. Onko muita? Vaille vielä Ainin siellä. Onko vielä muita? jotka haluavat puheenvuoron, jotta tiedän, miten sitten aikataulutan tämän. Eli noin kaksi minuuttia per henki, jotta ehdimme kuulla vielä vastaukset. Ja jos ehditte alle kahdessa minuutissa, niin vielä parempi. Eli ensin Juvin, sitten varjoesittelijät Juvin, Panseri, Buzoi, Ryle ja sitten muut. Eli aluksi Juvin, olkaa hyvä. Kiitos Herra Sosiaali, minulla on ensimmäinen kysymys. Et, voisitteko kertoa vähän tarkemmin siitä, mikä oli se viranomainen, joka huolehtisi avoimuudesta? Minkälaisia keinoja tässä voitaisiin käyttää avoimuuden eteen? Sitten herra Vejan aivan suoraan sanoen että se, mitä te sanoitte ja näytitte kalvolta, niin te sanoitte, että mm, te puhutte tästä paikallisviranomaisten itsenäisyydestä päätöksenteon suhteen. Ei tällaista voida sanoa mielestäni missään kohdin tekstiä ei missään kohdassa tekstiä ole sanottu, että e, itsenäinen päätöksenteko e, kaikkoa paikallisviranomaisilta. E, Ei, en näe millään tavalla tällaista tekstissä. Missä, missä artiklassa te näette tällaisen näkemyksen? Ja jos nyt vielä voin tähän lisätä, niin tämän tekstin tyyppisen tämän vaikeus tässä on. Eli siis missä te olette tällaisen päätöksentekoon liittyvän autonomian katoamisen havainneet? Sitten toinen asia. Te sanotte, että lainsäädäntöä ei tarvita, eh, koska oikeuskäytäntö on jo olemassa. Anteeksi nyt vaan, me olemme parlamentaarikkoja. Ja e, siis tuomareahan käytetään silloin, kun muuten asiat eivät selviä. Ja on mahdollista, että ja uudelleen ja uudelleen tulee tuomioistuimelta päätös siitä, mitä tämä määritelmä tarkoittaa. Mutta on paljon demokraattisempaa se, että parlamentti päättää, minkälaiset säännöt on, eikä jouduta kääntymään oikeuslaitoksen puoleen, joka tulkitsemaan näitä määräyksiä. On parempi, että määritelmät annetaan poliittiselta puolelta. Uh, äh, Mr. Panseri. Miten Panseri? Two minutes. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen syväni kanssa samaa mieltä. On hyvä, että me nyt keskustelemme asiantuntijoiden kanssa. Tämä on tärkeää lainsäätäjän tekemien päätösten kannalta – ja monen kertaan on tullut esille, että meidän pitää tukea niitä valintoja. Emme niinkään halua edistää käyttöoikeussopimuksia, kun on selkeät oikeusperustasopimuksille. Eli meidän täytyy keskustella nyt vieraidemme kanssa. Ja on selvää, että meidän täytyy määritellä selkeämmin käyttöoikeussopimukset. Näitä, nämä säännöt eivät ole aivan selkeitä, koska on käsitteitä, jotka liittyvät käyttöoikeussopimuksiin, liittyy esimerkiksi arvo eikä hinta, uudelleenneuvottelu. Tätähän käsiteltiin juuri ja siihenkin tarvitaan tiettyä joustavuutta. Ja yleensä käyttöoikeussopimukset ovat pidempiaikaisia sopimuksia, joten meillä pitää olla joustavammat puitteet, joiden sisällä toimitaan. Eli mielestäni olisi hyvä, että näissä puitteissa olisi enemmän avoimuutta lähinnä – ja myöskin pitää olla syrjimättömyysperiaate voimassa. Ja tämä ei myöskään saa rikkoa viranomaisten oikeutta päättää näistä sopimuksista ja myöskin on oikeus uudetella neuvotella. Ja tämä on ehdottoman tärkeää ja nämä täytyy turvata lainsäädäntöprosessissa. Eli täytyy nähdä, millaisia valtuuksia paikallisviranomaisella on käyttöoikeussopimusten tekemisen suhteen. Sitten pari kysymystä. Mielestäni on tarpeen, ja halusin tähän nyt vastauksen, eli meidän täytyy paremmin määritellä ne kriteerit, joiden pohjalta myönnetään näitä käyttösopimuksia, eikä pidä miettiä ainoastaan investointien jatkuvuutta, vaan täytyy myöskin muistaa, että on välttämätöntä pitää kiinni lainausmerkeissä perinteistä, joita on eri jäsenvaltioissa koska toimijan luotettavuus on hyvin ratkaiseva tekijä. Lopuksi toinen seikka, joka täytyy muistaa, ja se liittyy tähän vertikaaliseen yhteistyöhön. Jos ei ole markkinoita, niin tietenkään julkinen toimija joutuu silloin toimimaan. Mutta mitä meidän täytyy tehdä? toimiiko niin, että yleisö toimii kilpailupuitteissa ja silloin pitää avata tämä markkinakilpailulle. Näitä arvioitahan täytyy tehdä konkreettisesti ja täytyy kuitenkin muistaa, että meillä pitää olla oikeudelliset puitteet, jotka ovat selkeät ja avoimet. Uh, good. If uh, colleagues, if I could encourage... No niin, kollegat, jos nyt setti näihin kysymyksiin vain, kuin täällä on asiantuntijoita. Eli Busoi kaksi minuuttia nyt kysymyksille vain. Kiitos. En puhu kahta minuuttia pidempään. Kun olemme kuulleet erinomaiset esitykset, on aivan selvää, että meidän täytyy tehdä kovasti työtä. Ei siksi, etteikö komissio olisi tehnyt omaa työtään. Se on tehnyt oikein hyvää työtä, mutta kyseessä on hyvin monimutkainen aihe, jossa on paljon yksityiskohtia ja paljon tilannesidonnaisuutta alakohtaisesti. Totta kai huolet, joita esimerkiksi vesialan toimija, satamalan toimija nostivat esille, tämän perusteella on aivan selvää, että ratkaisuja on etsittävä ja löydettävä. Minusta meidän pitäisi ensinnäkin hyvin pitkälti selkeyttää määritelmä – niin että tulee selväksi, mikä on käyttöoikeussopimuksen ja toisaalta julkisen hankinnan välinen ero. En ole samaa mieltä siitä, ettemme tarvitse direktiiviä. Nythän avoimuudessa on puutteita, on sirpaloisuutta. Tämänhetkinen tilanne ei missään muotoa ole ihannetilanne. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat hieman kritisoineet vaikutusarviota, että se on tehty liian kepoisesti, eikä ole otettu huomioon kaikkia tilanteita ja kysymyksiä. Totta kai tämä osaltaan hankaloittaa meidän tehtävämme. Ja sitten tämä kestokysymys. On tärkeää tutkia, miten pääsemme tasapainon toisaalta keston suhteen ja investointien tuoton suhteen ja toisaalta sen suhteen, että huomioidaan riski, joka liittyy käyttöoikeussopimuksiin. Miten voimme paremmin määritellä käyttöoikeussopimuksen keston? Kiitokset, että pitäydytte kahdessa minuutissa ja sitten Ryle. Minä haluaisin kuitenkin herra Javanin ehteen kohtaan puuttua, kun te sanoitte, että täällä hyvin monia prosesseja on käynnissä ja täällähän tulee siis tuomioistuimelta hyvin monenlaisia päätöksiä. 40 vuotta on ollut eurooppalaista säännöstöä, eikä kuitenkaan oikeustapaukset eivät ole vähentyneet päinvastoin. Kulutkin kasvavat. Minun mielestäni on hyvin kyseenalaista se, että miten tämä oikeuskäytäntö kehittyy, tuleeko näitä tapauksia vielä lisää ja lisää. No sitten vielä, jos minä nyt oikein ymmärsin tästä viimeisestä esityksestä, on kysymyksessä aivan erilaiset säännöt kuin julkisissa hankinnoissa. Hei, tässä tarvitaan joustoa ja tässä on erilainen suhde sopimus osapuolten välillä ja myöskin on kansallisista toimivaltuuksista kysymys, koska sopimukset ovat sisällöltään toisella toisenlaisia sisältöltä, sisällöltä. Ensimmäinen puhuja sanoi, että e, palveluasiat voitaisiin julkisten hankintoiden hankintojen järjestelmässä tehdä. Ja nyt haluaisin tietää, että ovatko muutkin e, puhujat siitä mieltä, että julkisten hankintojen säännöt tähän soveltuisivat. Minun mielestäni näin ei ole. Toinen kysymys sitten, joka on mielestäni hyvin tärkeä. Te olette kaikki ymmärtääkseni sitä mieltä, että komission ehdotus on liian monimutkainen eikä vastaa sitä, mitä tässä on haettu. Ja onko nyt niin, että komission ehdotus pitäisi täysin kirjoittaa uusiksi? Senkin haluaisin kuulla teiltä, koska siinä tapauksessahan vaikutusarviointi on mitätön. Ja vielä viimeinen kysymys ähm, siihen, mitä esittelijä sanoi, on kysymyksessä avoimuus julkisen ja yksityisen välisessä yhteistyössähän avoimuus on erittäin tärkeä. Ja pitäisi olla vielä avoimemmat säännöt. Näistä julkisen ja yhte, yksityisen välisistä kumppaneisnuuksista pitäisi kertoa avoimemmin, ja jos korruptiota vastaan taistellaan, niin siihenkin tarkoituksen avoimuutta tarvitaan lisää. Um, Kiitoksia. Muistuttaisin, että meillä on 11 vielä äänestys, ja täällä on vielä asiantuntijat ja komission edustaja paikalla. No sitten seuraavaksi Vernio. Mrs. Vernio. Bernadette. Oui, je vais être très bref, monsieur. Niin ihan lyhyesti puheenjohtaja esitteli esitti tämän kysymyksen, eli sosiaalinen kysymys. Te puhuitte tästä win-win-win-tilanteesta, eli jos kaikki voittavat. Ja tämä kolmas win, kun odotellaan nyt tätä tilannetta, niin kansalaiset on unohdettu. Te puhuitte lisäinstituutiosta, joka pitäisi perustaa, mutta mitä mieltä olette sitten tästä tämän tahon rakenteesta, mikä on sen täsmällinen tehtävä. Ja puhuin nyt lyhyesti ja haluan kiittää kaikkia puhujia, koska mielestäni tämä kuuleminen oli äärimmäisen mielenkiintoinen, vaikkakin lopuksi minulla on nyt vielä enemmän kysymyksiä kuin kuulemisen alussa. I agree with you, but I think it's been... Niin, olen samaa mieltä, mutta tämä on ollut hyvä siinä mielessä. No niin, tällä listalla on Vaile, Feheyen ja Gebhardt. Onko muita? Selvä. Eli puhelista Ai Schwab vielä. Hän vielä viime hetkessä tulee mukaan. Eli jos nyt kysytte ihan lyhyitä kysymyksiä. Seuraavaksi Vaile. <laughs> Ja, ich ähm, möchte doch... Minä haluaisin kommentoida lyhyesti sitä, mitä herra Jevin ja rouva Ryle käsittelivät, miten oikeusvarmuus toteutuu ja toisaalta sitten EU-tuomioistuimen päätökset. Minä olisin iloinen, jos se primaarioikeus olisi riittävää, mutta minulla on sellainen olo, että se ei nyt riitä. Nämä EU-tuomioistuimen päätökset ovat luonteeltaan erilaisia. Usein tässä julkisissa hankinnoissa ei oteta ollenkaan huomioon kilpailevaa tarjoajaa. Ja sitten taas näissä käyttöoikeussopimuksissa oikeudenpäätösten perusta oli erilainen. Ja onkin hyvä kysymys, että me tarvitsemme tämän direktiivin, koska primäärioikeus ei ole riittävää. Täällä on ristiriitaa myöskin puhujien kesken Me tarvitsemme oikeusvarmuutta, mutta kuitenkin täytyy muistaa myös palveluihin liittyvä laatu. Ei mitään ylimääräistä privatisointia tarvita. Artiklassa 15 täällä on tällainen estolauseke, joka estää enemmän yksityispuolen osallistumisen asiaan. No toinen kysymykseni liittyy sitten vesiasioihin. Meillä on hyvä tilanne Saksassa ja Hessenissä on jatkuvasti sellainen tilanne, että mm, keskushallinto sanoo meille, että, että mm, hinnat ovat liian korkeat ja puhutaan kilpailusta. Mutta tämä on nyt vain tällainen esimerkki minä en edusta osavaltiomme hallitusta, mutta tässä on minulle vain esimerkki siitä, että asiat eivät toivi täydellisesti. Se, että lisää yksityistämistä ja lisää kilpailua eh, otettaisiin peliin mukaan, niin Hessenissä ainakaan se ei olisi hyvä asia. koska myös Saksassa olosuhteet ovat nuonemutkaisemmat kuin mitä näyttää. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Sitten Fehejeni. uh... Äh, Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin tuli aika selväksi, että kun, kun ajatellaan tätä direktiiviä, niin tuli selväksi, että näillä eri aloilla – tarvitaan erilaisia sääntöjä kuin tässä horisontaalisessa direktiivissä. Eli jossain tarvitaan poikkeuksia, sitä tarvitaan joustavuutta jossain kohtaa. Ja nyt tuli selväksi viime kädessä, että on erilaisia sopimuksia. Ja tällä hetkellä direktiivi, kun ajatellaan tätä monimutkaisuutta, niin tällainen monimutkaisuus ei ole katettu direktiivissä ja meidän täytyy muistaa myöskin syrjimättömyys- ja avoimuuskysymykset, mutta kuitenkin halutaan joustava järjestelmä. No sitten Sosierille kysymys. Te sanoitte, että direktiivi on lähellä Säpänin lakia. Tällä hetkellä direktiivi on paljon jäykempi kuin Säpänin laki. Onko tämä tässä muodossa sovelias, jotta mutta kun ajatellaan näitä käyttöoikeussopimuksia ja niiden kestoa ja eri aloja, kulttuuria, koulutusta, vesialaa, satamat, kaikki, mikä liittyy käyttöoikeussopimuksiin, niitä täytyy arvioida vähän eri tavalla, kun jos vaikka mennään yksityiseen kouluun tai tehdään käyttöoikeussopimus sairaalassa. Eli tämä tarvittava joustavuus jää kunnille ja silloin otetaan huomioon myöskin tämä jäykkä sääntely, joka liittyy myöskin näiden, näihin riskeihin. Ja siinä tapauksessa tämä ei ole toteutettavissa. Mitä mieltä olette? Onko tämä laki tässä muodossa riittävä, jotta näitä asioita voidaan käsitellä? Kiitoksia. Sitten Gebhard ja Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Yksi asia on sanottava selvästi. Meidän on tehtävä vielä asioita. Täällä ei ole mitään liberalisointia tässä tekstissä tarkoitettu syvänin mukaan, mutta se pitää hyvin selkeästi tekstissä todeta, koska tässä pitäisi olla hyvin selvää, mistä on kysymys ja mistä ei ole kysymys. Toinen asia on sitten, sitten tämä sopimusten määrittely. Minä katsoin eilistä ehdotustanne ja asia on vielä tutkittava, jotta me tässä määritelmässä voimme hyvin selkeästi sanoa, mistä on kysymys. Ja voimme lähteä siitä, että direktiivissä on sellainen käsite, E, joka täytyy olla niin tarkka, ettei sitä käydä määrittelemään uudelleen joka maassa. Sitten herra Sosiel kaksi kysymystä. Te puhuitte tästä Sapanin laista ja siihen liittyen, mitä äskeinen puhuja sanoi, niin ilmeisesti on niin, että, että se Sapanin laki on paljon joustavampi kuin tämä nykyinen ehdotettu direktiivi. Voisimme siitä mielellämme kuulla lisätietoa. Ja sitten te sanoitte, että Sapanin hyvä puoli on sopiva, on se, että se sopii suurille kaupungeille. Onko nyt niin, että tällaiset eh, suuremmat hankkeet eh, ovat niin suuria, että meidän pitäisi vielä kynnysarvoista puhua? Kolmas asia. Te sanoitte, että tällainen johtojärjestelmä, järjestelmä, kevyt järjestelmä on, olisi hyvä. Onko näin? Thank you very much, Mr. Gephardt. And then finally... Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli Burnett, haluaisin esittää hänelle kysymyksen, koska hän, hän puhui ja puolusti tätä perusideaa sopimuksessa, äh, eh, tässä ehdotuksessa, ja että se pitäisi ottaa mukaan julkisten hankintojen direktiivin, jotta voidaan taata avoimuus. Te katsotte, että tässä ei mennä riittävän pitkälle, mutta kuitenkin puolustitte tätä ehdotusta. Tämä vaikutusten arviointi ei vastaa näihin kysymyksiin, paitsi ehkä näihin määritelmiin, mutta kysyisin, olisiko teidän mielestänne tästä ehdotuksesta hyötyä Euroopan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle, ja voidaanko tällä ehdotuksella aloilla, joista haluaisin tietää, siis veden lisäksi, voitaisiinko niillä saada vahvempia investointeja, tai missä ovat nämä tämän ehdotuksen todelliset taloudelliset edut? Uh, thank you very much. Kiitoksia. Kuulinko oikein, että haluaisitte Burnett vastaa tähän kysymykseen? Selvä. No hän saa sitten lopuksi puheenvuoron. Eli Simo ja Plasma myöskin saavat esittää kommentteja, jos he haluavat. Eli en halua nyt syrjiä ketään. Tämähän on nyt yksi asia, josta keskustellaan. Eli jos varjoesittelen saa nyt lyhyesti käyttää puheenvuoron. On puhuttu oikeusvarmuudesta, mutta sosiaalin alustuksessa puhuttiin juuri näiden käyttöoikeussopimusten luonteesta. Ja nehän ovat erittäin vaikeita määritellä, koska ne ovat niin monimuotoisia. Mutta yksi piirre, koska ne ovat niin monimutkaisia, ja nyt siteran häntä, että uudelleen neuvottelu on pikemminkin sääntö eikä poikkeus. Ja kun tämä on tilanne, tätähän täytyy nyt selkeästi pitää mielessä neuvotteluiden aikana, mutta kun mietitään, miten näitä sopimuksia myönnetään, ja tästähän Burnett puhui, nämä myöntämiskriteerit ja avoimuus ja kilpailutarve ovat tietenkin asioita, joiden pitäisi kuulua kaikkiin julkisiin hankintoihin, olivat ne käyttöoikeussopimuksia tai ei. No niin, kuten äsken, jokainen toisen paneelin jäsenistä saa nyt vastauspuheenvuoron. Jokainen saa kaksi minuuttia. He voivat vastata jäsenten kysymyksiin. Ja sitten katsotaan, haluatko muut puhujat korkeintaan minuutin? No ainakin Burnett saa ainakin minuutin vastatakseen Schwabin kysymykseen. Eli professori Sossi ensimmäisen, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Euh, c'est vraiment un challenge pour moi de... Melkoinen haaste vastata kahdessa minuutissa 90 kysymykseen. Puhun mahdollisimman lyhyesti. No niin, ensinnäkin viranomainen joka vastaisi siitä, että avoimuutta on ja toteutuu tämä voittotilanne kaikkien kannalta. Haluan korostaa sitä, että meillä on tietoja, jotka osoittavat siitä, että neuvotellaan kyllä, mutta sitten on tulkintaa siitä, neuvotellaanko oikeista vai vääristä syistä, kuka kerää tiedot ja niin edelleen. Aina voidaan puolustella kantaa taikka toista. On tutkimuksia, jotka ovat tutkineet sitä, mistä syistä neuvotellaan uudelleen – ja usein syyt ovat oikeat. Aina ei ole ongelmia havaittavissa, esimerkiksi korruptiota tai ongelmallista käytöstä tai muuta. Tätä en kenties sanonut riittävän selvästi esityksessä. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Minkälainen tulisi olla rooli tällä viranomaisella? Ei pidä tietenkään antaa liikaa tietoa niin, että yritykset voisivat tehdä sopimuksia hankintakilpailujen yhteydessä – Tapahtuuko tämä sitten kansallisesti tai kuntatasolla? Valitettavasti en pysty tähän vastaamaan tämän täsmällisemmin, koska meillä ei ole tästä tietoa riittävästi. Minusta tämä direktiivi on aika lailla onnistunut. Toki määritelmiä täytyy vielä hieman täsmentää, mutta yleisesti minusta se on tervetullut hanke. Ja hieman työstämällä voi olla, että tulokset ovat aivan hyviä. En ajatellut, että vastaan tässä ensimmäisenä, joten olen vielä hieman hämilläni. No niin, käyttöoikeussopimukset, soveltuvatko ne kaikille toiminnan aloille, kaikkiin julkisiin palveluihin? Vastaus on tietysti ei, koska on erilaisia yksityisen ja julkisen tahon kumppanuuksia. Riskiä siirretään, mutta äh, on myös muun tyyppistä kumppanuutta, yhteistyötä, jossa esimerkiksi sairaalat, vankilat, koulutus, siellä on toisen tyyppisiä pitkäaikaisia käyttöoikeussopimuksia. Ja totta kai näissä tapauksissa täytyy myös puitteisto olla erilainen. Sitten Sapanin laki, sanoin siitä aivan lyhykäisesti, että todennäköisesti se on joustavampi kuin direktiiviehdotus, ainakin teoriassa paperilla, mutta käytännössä Sapanin laki ei vaadi perusteluja silloin, kun päätöksiä tehdään, mutta käytännössä tämä tapahtuu lähestulkoon automaattisesti. Toki Sapanin lain teoriassa ja sen käytännössä on sitten myös eroja. No sitten hinnoista. Täällä kommentoitiin, että hinnat voivat olla kovin erilaisia silloin, kun siirrytään yksityiseltä julkiselle sektorille ja käyttöoikeussopimukseen. Tämä ei ole tässä direktiivissä kriittinen kysymys, mutta yleisesti meillä on tutkimuksia muun muassa Ranskasta, jotka osoittavat, että Usein toimijat, jotka päättävät turvautua käyttöoikeussopimukseen, ajattelevat jotain tiettyä määriteltyä hintaa. Ja silloin kun kyse on kovin monimutkaisista palveluista, jotka vaativat investointeja, joita on vaikea hallinnoida, silloin halutaan käyttää käyttöoikeussopimusta, eikä tämä välttämättä johda hinnan nousuun. Tässä oikeastaan se, mitä voin vastata. Kenties unohdin joitakin kysymyksiä, mutta puheaikakin tässä jo ylittyi. Kiitoksia. No, annoin vähän lisäaikaa, koska teille esitettiin enemmän kysymyksiä kuin muille. Sitten very. No, minulle ei esitetty mitään kysymyksiä, joten voin ihan lyhyesti toistaa, että suurimmat muutokset, joita tarvitaan tähän ehdotukseen, ja jos katsotaan tätä myöntämismenettelyä, niin en menisi julkista hankintojen suuntaan, vaan säilyttäisin kevyemmän järjestelmän – omalla alallamme on se kumpaakin, ja ne edistävät avoimuutta, ja haluaisimme pitää tilanteen tällaisena. Ja sitten toisena nämä kynnysarvot, ja nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä, koska eri aloilla tämä vaikuttaa eri tavalla, mutta se on kuitenkin avainkysymys meille. Sitten tämä kesto tuli esille. No, tämä on mielestäni hyvin hoidettu direktiivissä. Se on perusperiaate, ja se on hyvä. Ja lopuksi meidän täytyy vähän poistaa näitä vaikeuksia muutoksista, koska uudelleen neuvottelu meidän alallamme on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Joten nämä ovat nyt meidän kannaltamme tärkeimmät kohdat. Uh, thank you very much, Mr. Vejant. Kiitoksia. Sitten Vejant. Ja, vielen Dank. Ich möchte versuchen, auch die einzelnen... Kiitoksia. Aivan eh, lyhyesti erästä kohdista. Ensimmäinen kohta on eh, että miten tämä yksityisen sektorin eh, osallistuminen, eh, siis kuntahan voi itse päättää, onko yksityinen eh, puoli mukana, mutta de facto on niin, että Saksassa kunnissa on sillä tavalla, että tämän direktiivin mukaan kukaan ei enää päättäisi ottaa yksityissektoria mukaan. Tässä on vaarana se, että tässä tulee tällainen kartelidirektiivikin vastaan. Ja sitä paitsi eh, tämä on myös niin, että kunnilla on mahdollisuus eh, käyttää tällaisia poikkeuksia. Täällä on sellainen lauseke tekstissä, että on mahdollista, e, että yksityisen puolen osallistuminen edelleen huononee. Mutta kuitenkin ne, missä on e, kunnallisia laitoksia, jotka hoitavat e, vesihuoltoa, ja sitten saattaa olla yksityinen taho mukana osittain, niin sinne saattaa käydä niin, että joudutaan hankintamenettelyihin, mitä eh, kunnat eivät kuitenkaan halua eh, viedä läpi. Saksassa hyvin paljon vesihuolto on kunnallista. Eh, se on hyvin paljon myös synergiaetuja – ja se, mitä tässä on nyt ehdotettu, menee sellaiseen suuntaan, mitä ei haluta. Eli sitten mitä tulee näihin määritelmiin, tässä on eh, hyvin erilainen tilanne kuin julkisissa hankinnoissa näissä käyttösopimus asioissa, koska tässä täytyy olla todistettavista jonkinlaista liiketoiminnallista hyötyä. Muuten tässä on liikaa riskejä. Kiitos. Thank you very much. Now, can I just see... Kiitoksia. Seymour, haluatteko vielä korkeintaan yksi minuutti? Olkaa hyvä. Euh, Aivan nopeasti. Voitaisin yhtyä herra Sosien kommentteihin käyttöoikeussopimuksen erityispiirteisiin liittyen. Totta kai ajan mittaan sopimukset kehittyvät. Täytyy huomioida käyttäjien ja myös hankintaviranomaisen kehittyvät tarpeet. Jos määräys pidetään kiinni tässä hankkeessa, joka määrittelee myöntämistä, niin sitten tämä artikla 42 ja sen määräykset täytyy kyllä ottaa uudelleen tarkasteluun, jotta huomioidaan tämä erityispiirre. Ja toinen seikka, joka vaikuttaa tärkeältä, minkälaisia palveluja tämän direktiivin kautta myönnetään. Totta kai ne ovat hyvin moninaisia palveluja, mutta tämä nimenomaan puolustaa tällaista kevytversiota, koska palvelut ovat niin eh, moninaisia ja niillä on yhteisenä nimittäjänä nimenomaan tämä moninaisuus. Yes. Thank you very no niin, Plasman. And for your attention. Kiitoksia. Kiitoksia, että kiinnittää huomiota syrjimättömyyteen. Minua nyt ei ollenkaan, en tule itseäni ollenkaan syrjityksi. No, keskustelu on osoittanut, että tämä aihe on hyvin monimutkainen. Meillä on hyvin erityyppisiä tilanteita ja on hyvin vaikea säännellä sitä yleisellä tasolla. Minä näen vain kaksi ratkaisua. Se, mistä Verhoeven puhui, eli tällainen kevyt versio, jolla voitaisiin kattaa monia asioita yhdessä lainsäädännössä. Tai sitten täytyy löytää erillisiä sääntöjä eri tilanteisiin tai eri aloille. Kiitos. Sitten vielä Burnett asiantuntijoista. Mr. Schwab asks the very valid... Herra Schwab esitti aivan validin kysymyksen siitä, että Onko sääntöjen laajentaminen näihin käyttöoikeussopimukseen sellainen tilanne, että se johtaa julkisen hankinnan mallin käyttöön kautta EUn? Muodollisesti kyllä, mutta ydinkysymys onkin, onko näissä riittävästi joustavuutta, jotta voidaan myöntää käyttöoikeussopimuksia tältä perustalta? Jos katsotaan tätä, katsomme tätä kilpailuneuvottelua, vuoropuhelua, niin nousee esille argumentti siitä, että neuvottelun menettely toisi lisäjoustavuutta. Kyllä, virallisesti, muodollisesti se laajentaa julkisen hankinnan mallia, mutta tässä kontekstissa meillä on jo riittävästi joustavuutta. Good. Well, I'd like to thank all the experts very much indeed. Kiitoksia kaikille asiantuntijoille. Meillä, meillä on ollut hyviä puheenvuoroja ja tosiaan tämä kuuleminen herätti paljon kysymyksiä. No sitten Sikovska vielä voi lyhyesti vastata. Ehkä voimme kattaa kaikkikin kohdat ja sen jälkeen vielä syvää. Ja nyt pyytäisin, että meillä on kohta äänestys, joten on hienoa, että täällä on näin paljon väkeä paikalla kuulemassa kuulemisen päätelmät, mutta jos voisitte nyt vähän möykätä vähemmän, jotta kuulemme nämä puheenvuorot. Eli Sikovska, olkaa hyvä you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. On aina hienoa olla tämän valiokunnan kokouksissa. Ja kiitoksia tästä hienosta mahdollisuudesta kuulla hyvin erityyppisiä näkemyksiä direktiivistä. Ne olivat eivät pelkästään erilaisia, vaan usein hyvin, aivan päinvastaisia. Emmekä ole kovin yllättyneitä siitä, mitä tänään olemme kuulleet, koska Tämä keskustelu heijastaa hyvin sitä, mitä olemme kuulleet viimeisen kahden vuoden aikana, kun olemme työstäneet tätä direktiiviä. Ja direktiivin sisältö ja filosofia heijastelee hyvin vaikeita valintoja, joita meidän täytyy tehdä, kun toimitamme tämän tekstin parlamenttina ja neuvostoon. No, koskaan ei ole oletettu, että tätä direktiiviä voitaisiin helposti soveltaa tai että sitä voitaisiin sopia, vaan päinvastoin. Me toimitimme tekstin, joka meidän mielestämme heijastelee niitä tarpeita, joita sen tuleekin heijastella, mutta työ itse asiassa alkaa vasta nyt. No sitten muutama kohta, jotka asiantuntijat ottivat esille. Ensinnäkin tekstin sisältö. Yhtäältä on kuultu, että tämä sääntely on liian kevyttä, että meillä pitäisi olla julkisten hankintojen tyyppistä sääntelyä, mutta toisaalta on sitten kritisoitu ja pyydetty, että käyttöoikeussopimuksia säännellään aivan eri tavalla, ja tämä on ilmeisesti enemmistön kanta. Kuitenkin katson, että olivat nämä erimielisyydet kuinka suuria tahansa, niin vastaus ei ole se, ettei tehdä mitään, koska se johtaisi vähempään avoimuuteen, vaan päinvastoin. Meidän täytyy nyt selkeästi toimia ja meidän täytyy valtavirtaistaa asioita, joista vielä ollaan eri kannoilla. Sitten markkinoiden vapauttaminen. No, tämähän keskustelu ei liity markkinoiden vapauttamiseen eikä myöskään siihen, miten vaikutetaan joidenkin markkinoiden rakenteisiin. No sitten yksi puhujista totesi, että meidän täytyy katsoa, millaisia seuraamuksia tällä on esimerkiksi vesi sektorin rakenteisiin. Ja tämä on erinomainen esimerkki, jossa pitää jatkaa tutkimusta, koska itse asiassa vesi ei, vaikut, ei kärsi tästä sillä tavalla kuin on todettu, koska vesialan tilanne on niin erilainen, että sitä ei ole katettu tässä direktiivissä. Eli täytyy selkeästi tietää, mistä puhutaan. Sitten se, että estetään yksityisen sektorin mukanaoloa. No, tämähän on tuomioistuimen sanamuoto eikä komission. Eli jos puhutaan yksityisen pääoman osallistumisen estämisestä, niin tämä on siis tuomioistuimen sanamuoto. Sitten vielä selkeys ja selkeyden puute, varmuuden puute. Käsittääkseni tämä johtuu siitä, että ne, jotka katsovat, että käyttöoikeussopimukset ovat niin julkisia hankintoja, he haluavat tiukempia sääntöjä, enemmän sääntöjä, ja niiden mielestä, joiden jotka katsovat, että pitäisi olla vähemmän sääntöjä. Ja tämähän johtaa sitten selkeyden puutteeseen, eli meidän täytyy tehdä päätös siitä, mistä puhutaan, ja sitten direktiivin säännöt ovat seuraamusta näistä määritelmistä. Ja sitten lopuksi, nämä, tämä asia tuli esille aivan lopuksi, eli jokaisella alalla pitää olla erilliset säännöt. Vielä kerran täytyy korostaa, että direktiivi ei sääntele aloja, me emme sääntele sosiaalipalveluita, emme kulttuuria, emme vesialaa ollenkaan. Direktiivi liittyy vain menettelyihin silloin, kun valitaan tämä taloudellinen toimija. Se ei liity mihinkään alakohtaiseen sääntelyyn. Ja vielä sanoisin, että komissio on käytössänne, jos haluatte jatkaa tätä keskustelua. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Kiitoksia, Skovska, siitä, että otit esille näitä asioita. Ja on selvää, että että meillä on aika paljon työtä tehtävänä, jotta saamme sovitettua eri kannat yhteen. No sitten lopuksi vielä Jyvän, hän saa pitää loppupuheenvuoron. Ja nyt tiedän, että siellä on paljon ihmisiä pystyssä, mutta jos nyt annatte vielä esittelijän pitää loppupuheenvuoron, niin se olisi hienoa. Jyvän, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja hyvin laaja keskustelu, koska tässä on hyvin paljon asiaa tässä asiassa. No, joka tapauksessa eh, tällainen hallinnon vapaus viranomaisille, se on, eh, se on tärkeää. Tässä ei ole mistään yksityistämisestä kysymys. Ja sitten se, että meidän täytyy tapaus kerrallaan miettiä sitä, mitä paikallisviranomaiset tarvitsevat, koska tällä tavalla hallinnointi on parasta mahdollista. Kolmas asia sitten käyttöoikeussopimukset eivät ole julkisia hankintoja, koska siinä, niissä tarvitaan enemmän joustoa. Mutta joustosta sitten juontuu tämä avoimuustarve, joka pitää järjestää. Edelleen nämä sopimukset ovat usein hyvin pitkäaikaisia. Ja niitä täytyy pystyä neuvottelemaan uudelleen joustavasti, avoimesti. Ja sitten vielä viimeinen kohta parlamentaarikkona – minä mieluummin säädän lakeja, kun toimin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan. Kiitos. Well, thank you very much, Philip. Kiitoksia, Syvän. Kiitoksia siitä, että järjestit tämän kuulemisen. Tämän esimerkki siitä, mitä kuulemisessa pitää tehdä. Ja täällä oli hyvin selkeitä ja erilaisia kantoja. Johan jo sanoi, että tämä herättää enemmän kysymyksiä kuin vastaa. Ja pyytäisin, että kollegani kanssani antavat uploadit asiantuntijoille. He ovat sen ansainneet. Um, and, um, just, uh, we should just close, I think. Ja sitten lopuksi vielä muistutamme jäseniä aikataulusta ehdotuksen suhteen. Eli me odottelemme mietintöluonnosta, joka toimitetaan käännettäväksi 25 huhtikuuta ja seuraavaksi tapaamme 29.30. päivä määräkä tarkistetamiselle 30. kesäkuuta ja sitten jatkamme tätä työtä syyskuussa. Eli odottelemme tätä ja jatkamme työtä teidän kanssanne. Seuraavaksi meillä on tärkeä äänestys. Pidämme nyt pienen viiden minuutin tauon, koska tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka eivät jää äänestykseen ja jotkut ovat tulleet nimenomaan äänestystä vastaan, äh, varten. Eli viiden minuutin kuluttua alamme äänestyksen ja äänestämme komin mietinnöstä. I don't. No, you keep that. No, uh, could I invite everybody to take their places? Pyytäisin kaikkia asettautumaan paikoilleen, jotta voimme aloittaa äänestyksen tästä hyvin tärkeästä ehdotuksesta. Mrs. Rulli just announced that she has okay. withdrawn 11. All right, okay, well, we'll come to that later. No, it's the first. Uh, so, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, nyt siirrymme äänestämään tärkeästä ehdotuksesta komissiosta. Aiheena eurooppalainen standardointi. Minulla on ilo toimittaa tervetulleeksi myös komission vastuutiimi paikalle. He ovat täällä seuraamassa kehitystä ja esittelijä Komi on myös paikalla. Ensimmäistä kertaa haluan toivottaa tervetulleeksi hyvin lämpimästi ensimmäisen varapuheenjohtajan Sirpa Pietikäisen valinnan jälkeen. Spontaanit suosionosoitukset kuulimme. Hyvä, että olette paikalla. Meillä on myös uusi kollega Saksasta Lehnerin tilalla. Esittelen hänet sitten seuraavassa kokouksessa. Nyt edustaja Komi, haluatteko avata äh, tämän aiheen käsittelyn keskustelun? Kiitoksia, puhun ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä tuesta, kun teimme tarkist- kompromissitarkistuksia. Sosialistit eivät allekirjoittaneet kompromissia, joka liittyy kansallisen tason osallistumiseen ja pk-yrityksiin, mutta toivottavasti löydämme yhteisen kannan, jotta voimme lähettää seura selkeän viestin kansallisille standardointivirastoille. Ja näin voimme edetä ja yksinkertaistaa tätä järjestelmää. Kiitos. Uh, any other shadow rapporteur? Marjo esittelijät. Rulle ainakin haluaa. Salde myös kenties. Olkaa hyvä. Ich möchte mich ausdrücklich bei Frau Komi bedanken. Minä haluaisin kiittää rouva Komia siitä, että hyvä kompromissi saatiin aikaiseksi. Tällä tavalla me voimme poistaa eräitä eh, tarkistuksia. Kuitenkin eilen pari kiireesti tehtiin, mutta minä sitten aina oikeassa kohdassa sitten äh, Eh, ilmoitan, mitkä näistä vedetään pois. Sitten minulla on suullinen eh, tarkistus, tarkistukseen 27, mutta puhun siitäkin sitten siinä kohdassa, kun olemme. Ja kiitos hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Pidän silmät auki tässä kohtaa. Saldemans, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. And I would also... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Laura Komia ja varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Tiedän, että meillä oli hiukan ongelmia neuvotteluissa, ja yleisesti ottaen tulos on kuitenkin erittäin hyvä ja tuen sitä, mutta haluaisin myöskin sanoa, että meille on erittäin tärkeää todeta, että tietenkin haluaisimme, että PK-yritykset olisivat mukana ja että niiden pitäisi helpommin päästä standardointityöhön, mutta kuitenkin jäsenvaltioiden pitää päättää tästä ja kansallisten standardointielinten on päätettävä, millä tavalla tässä toimitaan. Ja mikäli siellä on alhaista osallistumista, niin sitten heidän itsensä täytyy päättää tästä. Eli meidän on tärkeää, ettei puututa tähän, mutta yleensä tuemme tätä ja tuemme yleisesti mietintöä, koska katsomme, että lopputulos on erittäin hyvä ja haluaisin kiittää Komia hänen avoimuudestaan, joilla, jonka avulla päästiin hyvään tulokseen. Kiitos. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? No niin, muut varjot. Toivottavasti tyttärenne voi jo paremmin tiedä. Tiedän, että teidän piti kiirehtiä eilen kiireesti. Uh, Hän, hänet leikattiin eilen illalla. Pitää vain odotella muutama päivä ennen kuin tiedämme, mikä lopputulos on. Haluan kiittää Laraa hänen tekemästään työstä ja myös varjoesittelijöitä. Neuvottelut olivat tiukat, mutta loppujen lopuksi tulos on hyvä valittelin sitä, että lainsäädännöstä tulee näin liian monimutkaista. Ja lakimiehenä meidän pitäisi saada aikaiseksi toimivaa lainsäädäntöä. Saimme sinne kuitenkin kaiken mukaan, mitä toivoimme. Joskus tämä voi olla vaikeaa, mutta kaikki taitavat olla tyytyväisiä lopputulokseen. Ja sitten oma mietinnön esittelijä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin kiinni, kiittää esittelijä. Ja olen hyvin iloinen siitä, että pääperiaatteet ovat e, tässä mietinnössä mukana. Ja nythän me lähestymme työn loppua. Tähän on mennyt melkein kolme vuotta. Minä haluaisin kiittää koko valiokuntaa, koska me tarvitsemme tälle alueelle uutta lainsäädäntöä. Good, okay, well, uh... Hyvä. Aloitetaan äänestys. Minä äänestän ryhmän ohella, koska tarvitsemme ääniä. No niin, artikla 1, kohta 1. Ruule on vetänyt tarkistuksen 111 pois, joten 112. Tarkistus 112 puolesta. Se on vedetty pois. Ahaa. Juu, minun vikani. 20 teollisuus puolesta. Avataan äänestys heti. Teollisuus 20. Äänestys alkaa. Okay. Uh, uh, so the vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 2017. No niin, nyt siirrymme artiklaan 2. Tarkistus 119. Juvain komi puolesta vastaan hyväksytty. Seuraava. Seuraavat kaksi raukeavat. Sitten 121 kohmeriin lisäyksenä puolesta. Äänestys alkaa. 1. Äänestys alkaa. Uh, the vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty hylätty äänin 18, kaksi tyhjää. 122 Salviinilta puolesta vastaan hylätty selkeästi. 123 Ruulelta, Turun, Turuselta. Äänestys alkaa. 123. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Sel... A. Ah, nyt taisi jäädä kaksi väliin. Palataan niihin. Tarkistus 124. Hanslik 124. Katsotaanpas. Äänestys alkaa tästä. 124. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 komilta puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Nyt kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt siirrymme tarkistukseen 21 komilta puolesta vastaan hyväksytty. 128 Salvinilta lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 22 komilta puolesta vastaan hyväksytty. 129 Ruulelta ja muilta lisäyksenä. Äänestys alkaa 129. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt siirrymme tarkistukseen 23 komilta ja muilta puolesta. Vastaan hyväksytty. 121 Soldemose Yksi yksi tulkki korjaa Saldemose. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24 komilta puolesta. Vastaan hyväksytty. 132, 133 puolesta. Vastaan hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan hyväksytty. 1, 3, 6 ja 3, 5 on vedetty pois. 1, 3, 7, Charles de Mose, äänestys alkaa. 1, 3, 7. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 komilta puolesta vastaan hyväksytty. 138 Salvini puolesta vastaan hylätty. 139 De Jong. Äänestys alkaa. 139. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus teollisuus 24. 24 teollisuus. Äänestys alkaa. Kenties EPP voisi ilmaista hieman aikaisemmin, siitä olisi hyötyä hylätty. Teollisuus 25. Äänestys alkaa. 25. Uh, votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Teollisuus 26. Puolesta. Vastaan. Selvästi hylätty. 140 Soldemonse puolesta vastaan hyväksytty. 141 Rochefort puolesta vastaan selvästi hyväksytty myös. 27 suullisella tarkas, tarkistuksella Ryyleltä puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 27 nämä muut raukeavat. Kompromissi 9 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 147 Charles de Monse puolesta vastaan hyväksytty. 28 raukea, 29 teollisuudelta lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. You Ahaa, olitte vastaan. 29 teollisuus. Äänestys alkaa. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. nyt Inta 12, joka raukeaa. Ahaa, se on lisäyksenä siis, eikö niin? Inta 12 lisäyksenä puolesta. Se sanoo, sen sinä sanotaan raukeaa. Raukeaako se? Right. Right, just said it was an addition. No niin, tässä sanottiin, että se oli lisäys. Sen takia ajattelin, että siitä pitää äänestää. No, oli miten oli. Selvä. Nyt se selitettiin minulle. 148 Hosfo puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 149 ja 150 puolesta vastaan hyväksytty. 29 ja 8 raukeavat. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 181. Äänestys alkaa. 181. Äänestys päättyy. Hylätty. Itre 30. Äänestys alkaa. 30. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Kompromissi 11. Puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. 163. Vedetty pois. 160 De Jongilta. Äänestys alkaa. 160. Uh, the vote's closed. That's rejected. Hylätty. 161 De Jong. Äänestys alkaa. Uh, votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 162. Rochefort. Äänestys alkaa. 162. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 2017. Kompromissi 12. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Nyt kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. 165 De Jong. Äänestys alkaa. 165. Äänestys päättyy. Hylätty. 164 Rule. Äänestys alkaa. 164. Äänestys päättyy. Hylätty. 166 de Jong. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myös hylätty. Kompromissi 14 puolesta. Uh, we have to check. Pitää tarkistaa. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. The vote is Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 26.12. 34 komilta hyväksytty. Inta 15 raukeaa 35 esittelijältä puolesta. Mm, 35. Aha, esittelemme nyt sen pois. Siinä tapauksessa äänestämme. Eli äänestetään tästä lisäyksestä kuitenkin. 182, 183 identtisiä äänestetään puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt Inta 16. Kyllä. Inta 16 puolesta. Äänestetään. Äänestys alkaa. Inta 16. Äänestys alkaa. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 komilta puolesta vastaan hyväksytty. Inta 18 raukeaa. Inta 17 puolesta vastaan hyväksytty. 38 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt Tarkistus 191. Niinkö? Tarkistus 191. Jyvään puolesta vastaan hyväksytty. 195. Ruule. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Teollisuus 37. Äänestys alkaa. 37. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt artikla 7, kohta 3. 196, Saldemonse. Äänestys alkaa. 196. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Muut raukeavat. Kompromissi 17. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty selvästi. 202 Saldemoossa puolesta vastaan hyväksytty. 203 vedetty pois vihreiltä. Nyt 204 Juvään puolesta vastaan hyväksytty. 39 raukeaa. 205 on vedetty pois. 206 6 Juvain puolesta vastaan hyväksytty. 40 raukea. 207 komilta puolesta vastaan hyväksytty. 41 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt tarkistus 212. Onko se vielä vai onko se jo rauennut? Äänestetään 212. Äänestys alkaa. 212. Äänestys päättyy. Hylätty. 18.20 äänin. Ikävää, että näin kävi, mutta tulos täytyy kuitenkin julistaa. 42 esittelijältä ja Inta 22. Äänestys alkaa näistä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 208 Ruulelta ja muilta äänestys alkaa näistä. Ruule ja muut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Nyt siirrymme kompromissiin 20, niinkö? Kompromissi 20. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Nyt 221 Mandersilta. Puolesta vastaan selvästi hylätty. 222 on vedetty pois Scholdemonselta. Nyt kompromissi 21 puolesta vastaan hyväksytty. Kom- 22 kompromissi puolesta vastaan hyväksytty. Nyt siirrymme tarkistukseen 230 Pupakkisilta ja muilta puolesta vastaan hyväksytty. Inta 25 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt 235 Salviini puolesta vastaan hylätty. 46 esittelijältä. Äänestys alkaa. 46. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 236 Rochefort puolesta vastaan hyväksytty. 47 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 48 esittelijältä äänestys alkaa. 48. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 237 Paksas puolesta vastaan hylätty. 238 Paksas puolesta vastaan hyväksytty. 239 Paksas puolesta vastaan hylätty. Nyt kompromissi 24 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt 242 Paksas puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt siirrytään ITRE 46, ITRE 46 puolesta. Tässä tarvitaan koneäänestys. Äänestys alkaa 46. Teollisuus. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 47. Se on poisto. Puolesta vastaan hylätty. 50 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 51 esittelijältä. Puolesta vastaan hyväksytty. 246 esittelijältä puolesta. Äänestys alkaa 246. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 52 esittelijältä ja 48 puolesta vastaan hyväksytty ja Inta 27 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Inta 27. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Inta 28. Äänestys alkaa. Inta 28. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 247 vedetty pois. 248 Soldemose puolesta vastaan hyväksytty. 53 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 54 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 49 raukeaa. 55 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Teollisuus 50 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Teollisuus 50. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 249 esittelijältä puolesta. Ei vaan varjo korjapuheenjohtaja. Varjoesittelijältä Saldemoselta puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 51 raukeaa. 57 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 251. Saldemose. Äänestys alkaa. 251. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin ollen 52 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 58 esittelijältä puolesta. Äänestetään koneella 58 esittelijältä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 252 raukeaa. 253 Salviini puolesta vastaan selvästi hylätty. 255 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 61 ja 254 raukeavat. 62 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 256 Äänestys alkaa. 256. Äänestys päättyy. Hylätty. 63 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 64 ja 257 puolesta vasta, äh, hyväksytty. Inta 30 raukeaa. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 258 puolesta vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 55 puolesta vastaan. Aha, tässä on muutos. Konella, äänestittekö puolesta? Teollisuus 55. Äänestys alkaa. Votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 259 De Jong. Äänestys alkaa. 259. Äänestys päättyy. Hylätty. 260 Ruule Turunen puolesta vastaan hylätty. Inta 32 puolesta vastaan hylätty. 262 Rochefort puolesta vastaan hylätty. 261 puolesta vastaan myös hylätty. 263 puolesta vastaan hylätty. 264 puolesta vastaan hyväksytty. 265 lisäyksenä. Äänestys alkaa. 265 lisäys. Äänestys päättyy. Hyväksytty lisäyksenä. 56 teollisuus lisäyksenä. Äänestys alkaa. 56. Äänestys päättyy. Myös hyväksytty. 65 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 266 Hosfor. Äänestys alkaa. 266. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26. Puolesta. Vastaan selvästi hyväksytty. Nyt 269, 270 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 272 puolesta äänestetään koneella. 272 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Voidaanko päättää äänestys? Right, okay, so they're all full. Sorry. Yeah. All right, okay. All right, okay, we'll close the vote. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Tässä piti vähän keskustella äänestyslistasta. No niin, ne olivat joka tapauksessa hylättyjä. Nyt 275. All right. Okay. Sorry, we, we just need to... Niin, täytyy vain selkeyttää tämä. Hylkäsimme 272, mutta ilmeisesti näistä muista tarkistuksista pitäisi äänestää. Pitää äänestää erikseen. Eli seuraavasta. 271. Saldemose. Äänestys alkaa. 271. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. 273. Pupakis. Äänestys alkaa. 273. Äänestys päättyy. Myös hylätty. Ja nyt 274 Raptilta. Äänestys alkaa. On all of the, we have to vote on all of Näistä kaikista pitää äänestää. Äänestys päättyy. Myös hylätty. Kaikki on nyt selvitetty tässä kohtaa, liite 3, kohta D. 275. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 276. Kaikki tämä menee käsiä nostamalla puolesta vastaan. Hylätty. Nyt tason kappaleet. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 70 Saldemose puolesta vastaan hyväksytty. Itre kolme raukeaa. Inta kaksi. Äänestys alkaa. Inta kaksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Inta kolme puolesta. Ei vaan koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Into 4. Puolesta. Vastaan. Yritin nopeuttaa tässä, mutta täytyy äänestää koneella. Inta 4. Tässä on taas jakautumista. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 19.16. Nyt 71 Monse puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta vastaan hyväksytty. 73 puolesta vastaan hylätty. 74. Äänestys alkaa. 74. Votes open on 74. Votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 75 äänestys alkaa. 75. Äänestys päättyy. Myös hylätty. Äänestys alkaa 76. Puolesta. Vastaan. Vastaan. Kaikki EPP-läiset Selvästi hylätty. Vali, valittelen herra Manders. Pyysin nyt käsiä nostamaan reppaammin. 78 Saldemose. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt ITRE 4. Sitä täytyy äänestää. Äänestys alkaa. ITRE 4. Vastaava osa. Äänestys päättyy. Myös hylätty. Nyt kompromissi kolme. Puolesta vastaan hyväksytty. Nyt 81 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 5 raukeaa. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt 87 ja 8, jotka ovat identtisiä. Äänestys alkaa 87 ja 88. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 93. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Nyt 101 Saldemoselta. Äänestys alkaa 101. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan hyväksytty 104. Äänestys alkaa 104. Äänestys päättyy. Hylätty. 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 106. Äänestys alkaa. 106. 106. Mm. Ja 10. Äänestys päättyy. Ah. <laughs> Sorry, I got a contrary indication. Väärät ohjeistukset oli tässä alussa. No niin, selvä tulos. Voimme äänestää seiskasta komilta lisäyksenä puolesta vastaan. Hyväksytty. O, to, oli hyvä, että kaikki ovat tarkkana. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Itre 11 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän komilta puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. 107 puolesta vastaan hyväksytty. 11 ja 12 puolesta vastaan hyväksytty. 7 raukeaa. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13, 14. 14 teollisuus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. 13 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 16 teollisuusäänestys puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 108. Open. All right. Open the vote, sorry. Niin sanoin, että äänestys alkaa. Teollisuus 16. Äänestys alkaa. Industry 16. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108. Äänestys alkaa. 108. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 komilta puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Se 15 komilta puolesta vastaan hyväksytty. 16 niin. Ah. It is carried because it is linked to 14. It is carried. Yeah, it was automatically carried. Niin, automaattisesti se hyväksyttiin. Haluatteko tarkistaa tämän 15? 15 äänestys alkaa. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. Teollisuus 18. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 109 rau. Aha. You keep changing your vote. Äänestyskäytös muuttuu jatkuvasti. It's not just me, wasn't paying. Ei pelkästään minä siis, et, en olisi ollut tarkkana. 18. Teollisuus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2018 äänin. 109 raukeaa. 109 raukeaa. 110 puolesta. Äänestys alkaa. 110. Äänestys alkaa 110. 32 on vasta äänestänyt. The vote is open on 110. The vote is... Äänestys päättyy. Mm. No niin, selvästi hyväksytty. I mean, we didn't vote. I, I don't... I... Siis yhdeksästä ei äänestetty, mutta tässä sanotaan, että se raukeaa, mikäli tämä, siis mikä se hyväksytään. Siis se ei ole kovin loogista. It is intended as a mental exercise to see if everybody is awake. I'm pleased, I'm pleased you're reading the voting list. Onpa hyvä, että luette näin tarkkaan äänestyslistaa. Ajattelin, että jos 18 hyväksytään, niin sitten se raukeaa. R- mitä roole, Ryyle tässä ehdottaa? We vote Äänestetäänkö? 109 we're talking about. Puhumme 109. Komi, esittelijä. I think, uh, in questo caso fosse... No, tässä on viitattu ilmeisesti tarkistuksen 18, eli tässä on ollut kirjoitusvirhe. Grazie mio coordinatore. Mutta kiitän koordinaattoria kuitenkin tarkkaavaisuudesta. Mikrofoni. Niin, me äänestimme 110. 110 ja se hyväksyttiin. Se hyväksyttiin, eikö niin? 110 hyväksyttiin. Aha, halusitko vetää sen pois? What? There was a... Do you want to recheck? Just to... Uudelleen tarkastus, niinkö? 110 was adopted. Niin, 110 hyväksyttiin. Teollisuus 19 lisäyksenä puolesta vastaan. Selvästi hylätty. Ja viimeinen tarkistus 17 puolesta Vastaan. Selvästi hyväksytty. Ja nyt siirrymme äänestämään kokonaisuudesta. Kokonaan äänestys alkaa. Ehdotus kokonaisuutena. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 36, 0 ja 2 tyhjää ääntä. Kiitos esittelijälle. Esittelijä, voimmeko saada hiljaisuutta saliin? Esittelijä. Brevissimamente, Jori. Niin, haluaisin todellakin kiittää kaikkia yhteistyöstä. Ja nämä kompromissit menivät läpi, joten ehdottaisin, että valiokunta äänestää mandaatista, jotta voimme mennä ensimmäiseen käsittelyyn, jotta voisimme vauhdittaa tätä loppukäsittelyä ja että pääsemme nopeasti täysistuntoon. Um, so, um, uh, so you're suggesting... Eli haluat siis nyt mandaatin tähän. Eli täytyy katsoa, mitä muut poliittiset ryhmät ovat tästä mieltä, koska tietysti koordinaattorin pitää tästä tehdä päätös. Eli Gebhard tai Schaldemose, kumpi vain. Kiitos Kiitos paljon tästä hyvästä yhteistyöstä ja me olemme hyvin iloisia siitä, että eilen onnistuimme juuri ennen äänestystä kelpoisia kompromisseja löytämään. Tässä on hyvin monimutkainen teksti kyseessä ja minun ryhmän, ryhmäni haluaisi vielä tarkistaa, että miten tämä konsolidoitu teksti, että miltä se näyttää. Me olemme voittaneet eräisiä asio- erinäisiä asioita ja menettäneetkin jotakin. Mutta me tarvitsemme hieman aikaa, jotta voimme tarkkaan analysoida sitä, minkälainen lopullinen tekstimuoto on. Joten tällaista fast trackia me emme voi tänään vielä äänestää ryhmässämme, mutta meidän täytyy vielä katsoa asioita. Eilen oli samantyyppinen äänestystilanne, mutta silloin teksti oli yksinkertaisempi, eikä siinä ollut ristiriitoja, mutta tänään on todellakin vaikea tekstiä. Hyvin hitaasti näitä kompromisseja löydettiin, joten me tarvitsemme vielä päätöksen aikaa. Can I put a proposal to you to see? No, tekisin ehdotuksen. Katsotaan, onko joku sitä vastaan. Eli vaikuttaa, että nyt on tärkeää. Itse olen puheenjohtajana trilogissa ja on tärkeää, että meillä on selkeä valiokunnan mandaatti. Ja ehdottaisin esittelijälle, ja toivottavasti muut ryhmät suostuvat tähän, on, että esittelijä ja varjoesittelijät järjestävät ensin teknisiä keskusteluita puheenjohtajavaltion kanssa, ja voimme katsoa, kuinka lähellä meidän kantamme on neuvoston linjaa. Sehän on nyt se keskeinen asia, kun lähdemme ensimmäisen käsittelyn neuvotteluihin. Ja sen jälkeen komi tulee seuraavan koordinaattoren kokoukseen, joka on huhtikuussa, ja raportoi sitten siitä, mitä hän ja varjoesittelijät ehdottavat neuvotteluista. Ilmeisesti Gebhard kysyi samaa. Meidän täytyy katsoa tätä aikataulua. Joten jos muut ryhmät ovat tästä samaa mieltä, niin ehdottaisin, että sanomme, että komi kutsutaan koordinaattorien kokoukseen. Ja tällä välin varjoesittelyiden kanssa aloitamme nämä tekniset keskustelut. Sopiiko tämä kaikille? Charles Mose. Kiitos puheenjohtaja. Tämä sopii meille. Me osallistumme valmisteluihin ja epävirallisiin kokouksiin, kunnes koordinaattorit ovat keskustelleet siitä, onko meillä mandaatti vai ei. Mekin voimme hyväksyä tämän ehdotuksen, mutta pyytäisin, että esittelevaroiset jatkavat tätä työtä myöskin teknisesti meidän ei pidä hukata aikaa, koska mehän tiedämme, että meillä on hyvin paljon työtä vielä tekemättä ja meidän täytyy hoitaa se parhaalla mahdollisella tavalla. Mr. Manders. Um, olemme samaa mieltä ja voisin tukea Laran ehdotusta. Me olemme tehneet läheistä yhteistyötä, kompromisseja on paljon, kannat ovat selvät. Ja sen, missä me olemme eri mieltä, senkin me tiedämme. Tämä voidaan hoitaa neuvotteluissa aivan niin kuin puheenjohtaja ehdotti, niin aina lähdetään liikkeelle epävirallisista kokouksista ja aina on ilo saada LARA-koordinaattoreiden kokoukseen paikalle. We agree as well, and we would have agreed... Meillekin sopii ja olisimme voimme voineet suostua tähän nopeutettuun menettelyyn. Ja toisin kuin Gebhardt, täytyy sanoa, että eilen TEC-päätös ei ollut aina tekninen, me menetimme kaikki tietosuojakysymykset, mutta pääsimme ensimmäisen käsittelyn sopimukseen, koska meillä on enemmän vaikutusvaltaa näissä neuvotteluissa. No, just a short. Uh, I'm agree with that. Uh, Aivan lyhyesti olen samaa mieltä kuin puheenjohtaja. Well, I mean, I think in no niin, käytännössä meidän täytyy alustavasti keskustella neuvoston kanssa, jotta näemme kuinka lähellä kantamme ovat. Joten en tiedä, menetämmekö aikaa, jos toimimme muodollisesti. Eli meidän täytyy pitää kiinni valiokunnan menettelytavasta, joten me odottelemme komia seuraavaan koordinaattorien kokoukseen. Ja siihen mennessä varmaan hyvin paljon työtä on saatu tehtyä. Ja kriteerit, joita koordinaattorit tarkastelevat, meillähän on hyvin sen suhteen kanta lähellä neuvoston kantaa. Ja siksi meidän kannattaa jatkaa ensimmäisen käsittelyn neuvotteluita ja korostan sitä, mitä Ryyl sanoi. Eli meillä on enemmän neuvotteluvaltaa ensimmäisellä neuvottelukierroksella kuin toisella. Ja jotkut poliittiset johtajat tasatalossa katsovat, että he eivät pidä ensimmäisen, neuvottelun, ensimmäisen käsittelyn neuvotteluista, mutta jos meillä on selkeä kanta ensimmäisessä käsittelyssä, niin valiokunnalla pitää olla selkeä mandaatti, jotta voimme ylläpitää kantaamme neuvotteluissa neuvoston kanssa, joten siksi on tärkeää, että kaikki poliittiset ryhmät yksimielisesti suostuvat etene- etenemiseen tässä asiassa, muuten selkeä mandaattia ei ole. Eli tämän halusin nyt tehdä selväksi kaikille poliittisille ryhmille ja varmasti saamme aikaan hyvän tuloksen, kun toimimme tässä komin suositusten mukaisesti. Niin komi vielä lopuksi jotain kommentteja. Mm, Niin. Minä olen tehnyt tämän pyynnön siksi, että näimme, että äänestyksessä oli pieniä muutoksia, mutta ei kuitenkaan näihin suuriin kysymyksiin. Eli tietysti voimme edetä näiden epämuodollisten kokousten suhteen, ja olen Rylen kanssa samaa mieltä, koska meillä on varmaankin enemmän nyt valtaa tässä ensimmäisessä neuvottelussa kuin myöhemmin. Go. I agree with you that... Olen samaa mieltä siitä, että meidän vaikutusvaltamme ensimmäisessä käsittelyssä on suurempi, mutta demokraattinen valvontamahdollisuus on kapeampi, koska niin harva neuvottelee. Olen loppukommentista eri mieltä. Well, as long as the, we bring the position back to... No, kunhan meillä on kantaa ennen kuin tästä äänestetään, niin ei tässä mitään ongelmaa ole. No niin. Vastaus on nyt odotellut mietintönsä kanssa. Eli olkaa hyvä ja poistukaa salista hiljaa koska aloitamme nyt keskustelun, joten Bastos saa seuraavaksi puheenvuoron, mutta odottelemme nyt, että kaikki ovat ehtineet pois salista. Uh, please, if you're, if you're leaving, you please do so quietly? So, um... Olkaa hyvä, lähtekää salista hiljaa, jotta voimme jatkaa sitten kokoustamme. No niin, vastus. Me odottelemme mietintöluonnostanne. Ja varmaan voimme nyt lyhyesti keskustella tänään, mutta meidän täytyy varata sitten aikaa lisäkeskusteluille myöhemmin. Eli saatte nyt puheenvuoron ja voitte esitellä nämä ehdotukset meille. Kiitos. Jotta noudattaisin toiveitani, puhun lyhyesti ja sitten kerron vähän tarkemmin myöhemmin asioista. Minulla varmaankin on siihen mahdollisuus. Tämä mietintöluonnos on hyvin tärkeästä asiasta joka liittyy nyt tähän institutionaaliseen kriisiin. Ja tässä on tarkoitus vastata niihin huolin, 20 huoleen, jota kuluttajilla on. Komission nämä luettelut, nämä huolenaiheet, tässä ei ole pelkästään kansalaisten huolista kysymys, vaan myöskin yritysten. 20 vuotta sitten sisämarkkinat syntyivät ja itse asiassa sisämarkkinoiden toiminta on hyvin kaukana siitä, missä kansalaiset ovat. Ja täällä on 20 huolen aihetta otettu esiin. Kolme tällaista puutetta komission tekstissä on ensinnäkin tiedottamiseen liittyen se, että minkälaisia hyötyjä toimivista sisämarkkinoista on kuluttajille. No sitten lainsäädäntöön siirtäminen ja lainvalvonta kansallisella tasolla ja sitten kolmantena vielä toimivaltuudet, jotka Euroopan unionilla on. Ne eivät vastaa sitä, mitä kansalaiset odottavat Euroopassa instituutioilta. Tämä on olennainen osa mietintöluonnostani. Tässä on kysymyksessä yritysten ja kansalaisten jokapäiväinen elämä ja kysymykset, jotka siihen liittyvät. Aivan näin yleisesti haluan mainita tutkintojen tunnustaminen, eläkeiden siirtäminen, digitaalisten markkinan eh, toiminta, sitten pankkipalveluiden eh, saatavuus, eh, energian rahoitus ja verotuskysymykset. Nämä ovat sellaiset kysymykset, jotka asiakirjassa tulevat esiin ja joihin yritän vastausta antaa. Tällä mietintöluonnoksella on tarkoitus lähettää viesti jäsenmaille koskien hallintoa. On tärkeää, että yhteisölainsäädäntö tulee paremmin siirrettyä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja mitä tulee sitten täytäntöönpanoon, niin siitähän riippuu nimenomaan, kuinka sisämarkkinat toimivat. Tarvitaan pysä, lisää siis talouden kasvua, tarvitaan lisää työllisyyttä ja tässä hengessä sisämarkkinoiden pitäisi toimia joustavammin ja täydellisemmin. Ja näissä asioissa myös jäsenvaltioiden tulee olla aktiivisia. mitä mietintöluonnoksessa sanotaan, niin minä olen tänne kirjoittanut yhden kappaleen pelkästään hallinnosta. Tässä kappaleessa kannustetaan jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä instituutioiden kanssa ja sitoutumaan näihin asioihin, jotta lainsäädäntöä todellisuudessa saadaan siirrettyä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja pitäisi olla tehokkaita menettelyjä, joilla sisämarkkinat hyvin toimisivat. Jotta mietintö olisi johdonmukainen ja jotta siitä löytyisi vastauksia, jos ei nyt yksityiskohtaisia, niin melko laajoja kuitenkin, niin siitä syystä me olemme aluksi määritelleet meidän oman valiokuntamme toimivallan ja myöskin muiden valiokuntien, jotka tulevat antamaan lausuntonsa ja ottamaan kantaa kaikkiin näihin huoliin, joita täällä eh, on esitetty. Seitsemän valiokuntaa parlamentissa ovat ryhtyneet työhön. Ja tällä tavalla mm, puheenjohtaja Malcolmin mm, toimesta on lähetetty kirje kaikille muille valtuusvaliokunnille, näille muille, jotta tässä yhtenäisyys säilyisi. Täällä etsitään vastauksia joka kohtaan, mutta on tarkoitus lähestyä näitä kysymyksiä kokonaisvaltaisesti. Tehtävä ei ole helppo, mutta olen hyvin innostunut tästä asiasta. Tässä on symboliikkaa. Siksi minä odotan kollegojeni lausuntoja mietintöluonnokseeni. Tämä on suuntaa antava koska meillähän on tietenkin rajoitteet, mitä tulee sivumääriin. Täällä on hyvin paljon aiheita ja kysymyksiä, joita en ole voinut esitellä, mutta minulla on kuitenkin tarkoitus siinä vaiheessa ne esitellä, kun tarkistuksia käsittelemme. Tässä tavoitteena on seuraava onkoitus antaa vastauksia näihin kolmeen puutteeseen, jotka liittyvät sisämarkkinoihin. Ja jos me emme saa näitä vastauksia kaikkien näihin kolmeen esteeseen, joita vielä on, ja näihin kysymyksiin, jotka juuri kansalaisten ja yritysten kannalta ovat ongelmallisia sisämarkkinoilla, niin silloin meiltä menee sivusuun hyvä mahdollisuus luoda sellaista Eurooppaa, joka on, kasvaa taloudellisesti ja jossa työllisyys kohenee. Eli siis johdonmukainen mietintö on tavoitteena suositusten ja suuntavivojen avulla täällä pyritään näitä kolmea puutetta korjaamaan. Uh, well, thank you very much indeed, Mrs. Bell. Kiitoksia. Tämä on ollut aika hankala työ, mutta meillä on nyt kuitenkin nyt tullut aika paljon näitä lausuntoja. Eli varmaan varjoesittelijät voivat tutustua näihin, eli sihteeristö voi toimittaa ne eteenpäin, siis nämä luonnokset. Ja sitten ne voidaan yrittää ottaa mukaan lopulliseen mietintöön, koska ne ovat tietysti tärkeä panos. No niin, sitten lyhyesti kommentteja varjoesittelijöiltä. Meillä on enää ihan muutama minuutti, mutta Repo on paikalla, Manders varmaan puhuu, Rochefort, Ryyle on paikalla ja minä puhun jotain, McLeodin Dijon. Eli Repo ensimmäisenä, olkaa hyvä. Niin, arvoisa <clears throat> puhemies, tämä, eh, tämä mietinnön tematiikka on erittäin tärkeä meidän ryhmälle ja myös aivan erityisesti minulle henkilökohtaisesti, koska juuri <clears throat> näihin asioihin puutuin, kun eh, pyrin tänne kansani edustamaan ja, ja, ja kuluttajien oikeuksia ajamaan. Tavoitehan tässä siis on todella vakuuttaa kansalaiset ja yritykset sisämarkkinoiden tarjoamista edu, eduista, mutta se, että me, että, että me onnistumme tässä tavoitteessa, se edellyttää meiltä, että meidän pitää tulla keskittyä konkreettisiin asioihin, sellaisiin, jotka todella helpottavat arkipäivää kaikkien hallinnollisten ja teknillisten asioiden viidakosta meidän on etsittävä juuri ne, ne asiat, jotka, jotka konkreettisesti vaikuttavat kuluttajien suojaan ja, ja hyvinvointiin. Esimerkkinä voisin mainita tässä pari muun muassa äh, vapaaehtoisuuteen ja vaihtoehtoisuuteen perustuvat riidanratkaisumenetelmät. Niiden kehittäminen on todella tärkeää. Niille on tilausta esimerkiksi meillä Suomessa. Äh, Kuluttajaneuvojat saavat vuosittain yli 200 000 yhteenottoa, mutta näistä vain murto-osa sitten <clears throat> siirtyy kuluttajariitalautakuntaan tai tuomioistuimen käsittelyyn. Toinen on liikkuminen. Eurooppalaiset liikkuvat niin työn, opiskelun kuin lomien tähden ja silloin matkustajien oikeuksien toteutuminen on konkreettinen asia, joka koskee kaikkia. Se muun muassa, että saa sairastuttuaan oikean hoidon siellä, missä sattuu olemaan. Nämä ovat juuri tällaisia asioita, jotka koskettavat jokaista eurooppalaista. Siis <clears throat> meidän on saatava kansalaisten luottamus palautumaan sisämarkkinoihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, kun ne toimivat kunnolla tarvitaan myös kansalaisten ymmärrystä eu kansalaisten oikeuksista mutta tietysti myös velvollisuuksista. Ja, ja tämä on ehtona, että me saisimme sisämarkkinat toimimaan. Muuten meidän pitää tyytyä 27 jäsenmaan kansallisiin markkinoihin ja se on siis koko Eurooppa-idean sitten kuolema tämä edellyttää meidän kaikkien yhteistä panosta meidän pitää toimia yhteisenä rintamana meidän pitää edistää niitä toimia jotka parantaisivat juuri tavallisten kansalaisten ja kuluttajien asemaa sillä mehän olemme ne jotka muodostamme todelliset markkinat. me meidän käyttäytymisemme meidän ostopäätöksemme meidän toiveemme meidän uskomme meidän luottamuksemme me olemme todella viime kädessä Euroopan, Euroopan unionin toimivat sisämarkkinat. Ja juuri sen tähden näistä eurooppalaisista ja kuluttajista pitää, pitää todella huolta. Me tarvitsemme jotain muitakin näkyviä välineitä todistamaan, että näin on kuin euron. Ja, ja <clears throat> tällä tiellä meidän on tehtävä kaikkemme. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Manders. Kiitokset, Manders. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Edustan Robert Rochefortia, joka ei voi olla paikalla. Mielenkiintoinen lähestymistapa komissiosta ottaa huomioon kansalaisten huolet. Tämähän on meidän ydinalaamme, niin, että ihmiset olisivat kiinnostuneita Euroopasta. Eli hyvä lähestymistapa. Jopa Ranskassa olen hopertilta kuullut, että jopa 15 prosenttia ihmisistä menettää luottamuksensa Eurooppaan. Ja Ranska on sentään perustaja isien maa. On hyvä keskittyä ei pelkästään näihin 20 huoleen, vaan kolmeen pääkohtaan, joihin myös vastus keskittyy. Tieto, puu, puutteeseen ja lainsäädännön puutteeseen. Näihin on hyvä keskittyä, mutta pitää esittää itsellemme kysymys, miksi tämä ei toimi ja miksi puutteita on ja miten ne voidaan korjata. Suositusten joukossa me tuemme aivan erityisesti holistista lähestymistapaa sisämarkkinoihin. Ihmiset ovat kaiken keskiössä, he ovat tärkeimpiä. Ilman kuluttajia ei ole taloutta. Yksinkertaistamistavoite ja lainsäädännön noudattaminen, soveltaminen. Kymmenen minuuttia sitten mainitsin jo tämän. Mitä yksinkertaisempi lainsäädäntö on, niin sen paremmin se toimii. Hallinnollisen yhteistyön mahdollisuudet, niiden täytyy olla paremmat, koska edelleenkin rajoja on. Ja sitten solvit täytyy tehdä tunnetummaksi. Se voisi auttaa paljon. On tärkeää, että sisämarkkinalainsäädännön toimenpidepaketin täytäntöönpanosta saadaan seurantaa. On hyvä ajatus työstää tätä ja tehostaa vielä työtä. Muutamia kysymyksiäkin on. Artiklassa 27 esittelijä pyytää komissiota esittelemään uuden sisämarkkinatoimenpidepaketin. Kuitenkin vielä tätä vanhaakin vastaan täytäntöönpanoa työstetään, eli haluaisin hieman tähän lisää selkeyttä kehitystä. Mehän haluamme keskittyä siihen, että komissiolta vaadittaisiin tietoa, tiedotuskampanjaa, niin että kansalaisia tiedotettaisiin siitä, kuinka tärkeät sisämarkkinat ovat. Kaikki nämä 20 huolta osoittavat, että kansalaiset eivät usko että sisämarkkinat todella toimisivat hyvin. Ja ilman tällaista uskoa ei markkinoita voi syntyä. Me tarvitsemme tiedotuskampanjoita, tietoisuuskampanjoita, niin että ihmiset voisivat olla ylpeämpiä Euroopasta. He eivät koe olevansa eurooppalaisia, kenties tähän pitäisi keskittyä. Siinä oikeastaan ydinkohdat. Haluan tukea esittelijää. Uh, Mrs. Ryle. will... But, uh... Ihan lyhyesti muutama huomio Meillä on tiettyjä ongelmia, kun tässä puhutaan tästä lainsäädäntöaukosta. Se on hiukan yksipuolinen ja meidän täytyy tasapainottaa se paremmin. Kansalaiset pelkäävät myöskin ylisääntelyä yhtä lailla. Ja jos nyt katsotaan, mistä on keskusteltu ja mistä eilen keskusteltiin kuulemisessa julkisten hankintojen osalta, ja sitten kun meillä on tämä komission ehdotus, siinä puhutaan taas keski, keskitetystä sääntelyviranomaisesta. Eli nyt täytyy tarkistaa, miten ehdotettu lainsäädäntö pääsee tavoitteisiin, onko se mielekästä, noudattaako se paikallisviranomaisten valtuuksia. Osa asioista on parempi hoitaa paikallisia aluetasolla eikä Euroopan tasolla, ja myöskin täytyy tämä tarkistaa. Eli olisin hyvin varovainen tämän lainsäädäntöaukon suhteen, koska liiallinen sääntely varmaankaan ei tuo Eurooppaa lähemmäs kansalaisia, vaan pikemminkin kauemmaksi. Thank you very much. Uh, Mr. Kiitoksia sitten Dion. voorzitter. Ik zal het ook kort eh, houden. Vijf belangrijke... Kiitos. Voin puhua lyhykäisesti, mutta muutama kommentti kuitenkin. Olen tyytyväinen siihen, mitä esittelijä sanoi. Kyse ei ole pelkästään komissiosta ja neuvostosta, vaan kyllä tämä kuuluu myös parlamentille. Meidän täytyy jatkuvasti kehittää sitä, mitä meillä on jo olemassa. Tiedotuskampanjat, valistus. Ne ovat keskeisiä, mutta minä en juurikaan usko niihin. Tiedon, jota annetaan, täytyy myös kuulua joihinkin korviin. Eli meidän pitäisi keskittyä vastavuoroisuuteen, vuorovaikutuksen kansalaisten kanssa, eikä niin, että vain tuutetaan tietoa täältä Brysselistä tulemaan ja sitä ei kukaan kuule. Kun kuuntelee ihmisiä, niin totta kai liikkuvuuteen liittyy ongelmia. Meillä on jo tiettyjä direktiivejä, Meillä on esimerkiksi vuokratyötoimisto, jotka eivät kohtele ihmisiä oikeudenmukaisesti. Ei riitä, että puhutaan kauniita sanoja liikkuvuudesta, mutta ei sitten tunnusteta ongelmia. Lainsäädännössä on puutteita, tässä olen Ruulen kanssa samaa mieltä. Komissio on puhunut tällaisista maakohtaisista tiedotuspisteistä. Minusta täytyy todellakin mennä ongelmamaihin. Jos on vaikkapa kaksi lentoyhtiötä, jotka ovat eri, eri, eri jäsenvaltiosta, niin kenties sitten komissio voisi toimia tässä kahden jäsenvaltion välillä niin, että saataisiin nopeampi ja joustavampi ratkaisu aikaiseksi. Kun sitten puhutaan täytäntöönpanosta, niin täytyy pitää mielessä korruptioongelmat ja epäreilut menettelyt. Uh, yes, I mean from, from the... Niin, kun ajatellaan McLaginin kantaa, hän nyt oli paikalla. Vastasin lähestymistapa myöskin hyvä, mutta muistuttaisin sen, mitä sanon aikaisemmin. Valiokuntien lausunnot ovat erittäin tärkeitä, kun ajattelemme tasapainosta mietintöä. Nythän se ei ole tasapainoinen jotkut asiat liittyvät selkeästi jäsenvaltioiden vastuualueeseen ja on myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät opiskelijoihin. Osa on katettu Bologna-prosessilla ja sitten kun puhutaan vaikka tutkintojen vastavuoroisesta tunnistamisesta, meidän täytyy nähdä asioita, joista jäsenvaltiot ovat selkeästi vastuussa. Kuten Bastos totesi, on tärkeää, että kaiken kaikkiaan komissio vähän painostaa jäsenvaltioita – ja toteaa niille, kuten totesitte, että jos ihmiset syyttävät meitä siitä, että he ovat turhautuneita sisämarkkinoihin, niin se johtuu, johtuu siitä, että sisämar- jäsenvaltiot eivät täytäntöön pane sääntöjä kunnolla tai että niissä sisämarkkinoilla asetetaan turhia esteitä. Ja Ryylähän sanoi, että ihmiset eivät ymmärrä, miksei autoa voi viedä toiseen maahan ilman, että syntyy verotusongelmia, tai miksi on vaikea saada vakuutuksia – ja Gebhardkin totesi eilen, että ihmiset eivät pysty avaamaan pankkitiliä, koska on byrokraattisia menettelyitä. Tämä ei liity pelkästään peruspankkitileihin, vaikka heillä olisi rahaakin, niin siltikään tiliä ei pysty avaamaan. Eli ihmiset ovat hämmentyneitä tällaisten asioiden edessä. Ja sitten Dion puhui palveluiden saatavuudesta internetissä. Sehän on kilpailuun liittyvä ongelma. Ja hän tekee mietintöä sähköisen kaupankäynnin tarkastelusta ja ehkä voimme sitten tarttua näihin asioihin siinä yhteydessä. No niin, onko jollain vielä puheenvuoropyyntö vai? No niin, Koreiden kampus vielä. Jasvaav. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella kollegaani tästä työstä. Ja erityisesti siksi, että hän on ottanut tänne näitä hallinnollisia asioita mukaan. Se onkin oleellinen kohta ja juuri kriittinen kohta tässä mietinnössä. Nimittäin sisämarkkinat ähm, eivät toimi ilman, että ne ovat kytköksissä kansalliseen kulttuuriin – ja, ja sitten täytyy tiettyjen suositusten mukaan toimiin. Täytyy ottaa kaikki lainsäädäntöaloitteet huomioon koko tässä kokonaisuudessa. Suositus, jossa todetaan, että kaikkien hallitusten on sitouduttava ympäristöasioihin – täytyy jokapäiväisessä työssä huolehtia näistä asioista. Miksi ei voitaisi velvoittaa hallituksia samalla tavalla huolehtimaan sisämarkkinoista kuin ympäristöasioista? Tässä on lakisäädöksiä ja täytyy Kyllä me voisimme tällaisen suosituksen tänne laittaa, koska silloin varmasti monet maat rupeisivat ajattelemaan paremmin vielä sisämarkkinoita. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kuin Corrida Campos. Ensinnäkin mitä tulee tähän sisämarkkinoiden testiin, jota on vaadittu jo pitkään. No lisäksi sanoisin, no Olin hiukan yllättynyt siitä, että kaikki on yritetty tässä kerätä näihin 20 huolenaiheeseen, vaikka näitä kantoja on hyvin erilaisia. Ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät halua toimia asioissa, joissa niiden täytyy toimittaa tietoa esimerkiksi julkisten hankintojen osalta. Eli Ryllen kanssa en ole ihan samaa mieltä siitä, tarvitaanko keskeinen virasto, se on eri kysymys, mutta jäsenvaltioiden täytyy kuitenkin toimittaa näitä tietoja. Ja te saitte sen jäsenvaltioiden että jäsenvaltiot toimivat hyvin ja Eurooppa huonosti. Eli meidän täytyy nyt löytää oikea kanta. Eli kyse on juuri tasapainosta. Tämä oli ainoa kohta, niitä muitakin, esimerkiksi mitä kollegaa vasemmistosta sanoi, De Jong. Eli ei kaikkea, mikä menee pieleen, voisi panna Euroopan syyksi. Meidän täytyy löytää oikea tasapaino. Ja sitten ihan selkeästi haluan kiittää vastusia. Olen nähnyt monia tie- tekstejä, joissa on mainittu alueen paikallistason viranomaiset näin usein. Ja meidän täytyy vaikuttaa siihen, että kansalaiset uskovat, että sisämarkkinoista on etua. Meidän täytyy miettiä näitä ongelmia, jotka usein liitetään Eurooppaan. Eli meidän täytyy löytää oikea tasapaino ja silloin mietintö siirtyy oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Uh, no niin, nyt aika alkaa loppua. Eli ehkä komissio vielä Verhoeven ilmeisesti voisi sanoa muutaman sanan ja sitten Bastos vielä saa loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitämme kovasti edustaja Bastosia ja valiokuntaa tämän mietinnön työstämisestä. Tämä on hyvä luonnos ja hyödyllinen. Olen kuunnellut keskustelua. Olemme pitkälti samassa linjassa teidän kanssanne siitä, että tarvitsemme holistisemman lähestymistavan sisämarkkinoihin – mitä vaaditaan, jotta voidaan varmistaa se, että sisämarkkinat toimivat todella kansalaisten näkökulmasta? Katsomme, mitä me voimme tehdä ja mitä jäsenvaltiot voivat tehdä. Tämä, tässä oikeastaan periaatteessa sen, mitä tässä vaiheessa halusin sanoa. Kiitoksia. Olemme pitkälti samassa linjassa sen kanssa, mitä täällä kuulimme. Uh, well, you... Kiitoksia. No tietenkin saatte sitten muiden valiokuntien lausunnot, koska toivottavasti saamme hyviä ajatuksia sitten täydentämään Bastosin erinomaista työtä. Niin, Bastos sitten vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Subsidiant. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyet johtopäätökset. Ensin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka täällä osallistuvat keskusteluun. En usko, että tästä itse asiasta meillä on kovinkaan paljon erilaisia näkemyksiä. Se, että me valloitamme kansalaiset sisämarkkinoiden puolelle, niin myöskin yritykset siitä hyötyisivät. Tässä kuitenkin on tällainen luottamuspula ja se pitäisi ratkaista tämä luottamuskriisi. Aivan kuten sanoitte puheenjohtaja, olemme aivan samoilla linjoilla. Meidän ei pidä pelätä suositusten antamista jäsenvaltioille. Tämä mietintöluonnos on juuri sen tyyppinen. Täällä on suosituksia ja maiden pitäisi olla paljon sitoutuneempia sisämarkkinoiden hyvään toimintaan. Minulla ei ole mitään varomia tämän suhteen. De Campos sanoi oikein osuvasti, että jäsenmaiden pitäisi lainsäädäntöönsä ottaa mukaan tämä ajatus sisämarkkinoista – ja kaikkea tätä pitäisi arvioida ja pitäisi nähdä, minkälaisia etuja ja vaikutuksia sisämarkkinoilla on. No sitten tiedotuskampanjan liittyen se on hyvin tärkeää, koska nimenomaan tietoa jakamalla niistä eduista, mitä sisämarkkinoilla on, niin sillä tavalla kansalaiset ymmärtävät paremmin, mitä hyvin toimivat sisämarkkinat heille tuovat. Se, että toimitaan yhdessä kansalaisten kanssa, se on hyvin tärkeää, mutta pitää myöskin olla niin, että jäsenmaat sitoutuvat. Ja näillä suosituksilla pyrin tukkimaan niitä reikiä, joita täällä vielä on. eurooppalaisella lainsäädännöllä tai kansallisella lainsäädännöllä, niin kyllä komission tutkimuksessa käy hyvin ilmi, että eh, kansalaiset odottavat Euroopan, Euroopan pystyvän säätämään enemmänkin kuin mitä todellisuudessa on. Ja tämä lainsäädännön läheisyys, vaikka me olemme sen puolesta, niin täytyy myöskin tämä Euroopan taso muistaa. Joka tapauksessa kiitän teitä kaikkia näistä puheenvuoroista ja sitten lopuksi sanoisin, että kun olen katsonut näitä, muita, näitä muiden valiokuntien lausuntoja, niin varmastikin saan tästä hyvän mietinnön laadittua, joka sitten menee eteenpäin. Well, thank you very much. Well, just to confirm that... Kiitoksia Eli määräkatarkistus jättämiselle on 12. huhtikuuta puolelta päivin. Ja sitten 8. toukokuuta tarkistelemme tarkistuksia ja ehkä myöskin voimme katsoa sitten lausuntoja muista, muista valiokunnista, koska siitä on hyötyä. Eli kiitoksia vastaus tästä. Tämä oli viimeinen kohta tänään. Kiitoksia tulkeille jälleen kerran, että saimme vähän lisäaikaakin. Ja sanoisin vielä, että seuraava kokous on 12. huhtikuuta torstaina. Se on uusi kokous. Se on osa tätä uudistusta. Eli meillä on ryhmäviikolla 12. päivä yksi kokous 9.30 ja seuraava kokous on sitten torstaina 25. 26. huhtikuuta. Kiitoksia. Kokous päättyy.